Ja, schönen guten Tag, ich begrüße Sie. No niin, hyvää päivää ja tervetuloa viimeiseen kokouksemme ennen kesäkoko, kesätaukoa liikenne- ja matkailuvaliokuntaan. Esitystä voidaan varmaankin hyväksyä, jos ei kukaan vastusta sitä. Ei näytä olevan vastustusta. Sitten 15. 16. kesäkuuta pidetty kokouksen pöytäkirja, jos ei tätä kukaan vastustaa, niin pöytäkirja voidaan myös hyväksyä. Hyvä. Sitten seuraavaksi energiaunioni ja Pariisin ilmastosopimusasia. tämä ilmastoyhteistyö. Ensinnäkin Henna Virkkunen ja Eckhout ovat tässä esittelijöinä kahdessa. Henna Virkkunen, teillä on puheenvuoro. You, Mr. Chairman. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille varjoille ja kiitoksia kaikille TRAN-valiokunnan jäsenille. 56 tarkistusta on tullut on tehty seitsemän kompromissia. Meillä on ollut oikein hyvää verkostumista kaikkien ryhmien ja varjoisettelijoiden kanssa. Haluan kiittää teitä kaikkia työpanoksestanne. Ja kuten aiemmin keskustelimme, niin on erittäin tärkeää, että me TRAN-valiokuntana keskitymme kuljetus- ja liikennekysymyksiin, koska tässä on kyseessä itre valio- lausunto itre valiokunnalle, ja kuten tiedätte, ITREn mietintöluonnoksessa ei ollut hiiskaustakaan koko kuljetusta liikennealasta. Kompromissimme siis koskevat nimenomaan tätä alaa. Noin puolet tarkistuksista kuuluvat näiden kompromissien piiriin. Tästä syystä haluan kiittää teitä kaikkia, jotka ovat työskennelleet tämän asian parissa ja toivottavasti valiokuntamme voi tukea näitä kompromisseja. Se on meni nopeasti. No on toinen esittelijä olisi vuorossa, mutta hän ei ole vielä paikalla. Joten otetaan sitä varjoesittelijöille puheenvuorot ensin. Tämän ensimmäistä. Teresa Griffin. Ei myöskään. Aja. Aja. Täällä minä olen. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää lausunnonlaatijaa hänen työstänsä. Varmasti löysimme tässä hyvän kompromissin ja tämän kautta saamme lisäarvoa liikennevaliokunnalta ITREN mietintöön, joten kiitokset Henna. Energiaunioni äh, raportti on tärkeä osa lainsäädäntö tulevan kahden vuosikymmenen osalta. Tällä on merkittäviä vaikutuksia työllisyyteen, kilpailukykyyn ja liikenteeseen Euroopan unionissa. Liikennesektorin täytyy ehdottomasti olla mukana tässä energiasiirtymässä. Liikenne edustaa yli 30 prosenttia prosenttia energian loppukulutuksesta Euroopassa ja 94 prosenttia liikenteestä on riippuvasta öljytuotteista. Tässä tarvitaan kehitystä ja muutosta. Olen iloinen komission näkemyksestä kestävästä, vähähiilisestä ja ilmastoa säästävästä energiaunionista. Ja olen iloinen, että valmistelija on ottanut mukaan nämä kohdat, jotka liittyvät esimerkiksi lisäsähköistämiseen, jotta saadaan alennettua päästöjä. Uusiutuvien energialähteiden edistäminen on tähdellistä, jos haluamme menestyä. Ja kaikista näistä syistä vahvasti puolan sitä, että otetaan mukaan energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden osalta loppumietintöön sitovat tavoitteet. Energiasiirtymästä ei tule menestyksekästä, jos meillä ei ole mukana alueellisia ja paikallisia viranomaisia energiaunionin hallinnointikehyksessä täytyy olla niin ylhäältä alas kuin alhaalta ylöspäinkin hallintomalli mukana. Kansalaisten täytyy olla energiaunionin ytimessä. Meidän vastuullamme on varmistaa se, että kansalaiset hyötyvät tästä siirtymästä esimerkiksi sen kautta, että luodaan laadukkaita työpaikkoja ja poistetaan epätasa-arvoa niiden henkilöiden osalta, joiden liikkuvuus on rajoitettua Energiaunionissa täytyy ottaa huomioon niin kaupunki- kuin maaseutualueetkin, ja olen iloinen siitä, että valmistelija on ottanut mukaan tähän ehdotuksen siitä, että kehitetään kestäviä kaupunki- ja maaseutuliikennesuunnitelmia. Minä odotan kiinnostuksella teidän kommenttejanne tästä ja vielä kerran haluaisin kiittää valmistelijaa. Kiitoksia. Ignacio Fari, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, I want to thank you. I want to thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijä Virkkusta ja kaikkia muita varoesittelijä kollegoita hyvästä yhteistyöstä. 94 prosenttia liikenteestä toimii öljyn avulla. Jos haluamme puuttua tähän ja hallinnoida alaa, liikenne sektorilla on kaikkein tärkein asema. Olemme esittäneet erilaisia tarkistusehdotuksia pyrkineet saamaan tehokkaampaa kaupunkiliikennettä aikaiseksi ja käyttää intermodaaliutta, kuten myöskin puhtaampaa teknologiaa. Lisäksi meillä on tarve asettaa etusijalle kaikkein tehokkaampia kuljetusmuotoja ja painottaa investointeja rautateihin, kuten myös yhteenliittymiin. Meidän tulee myös tukea innovoivaa teknologiaa ja teknologisia hankkeita, erityisesti esirin avulla tavalla, joka on teknologianeutraalia. Haluan muistuttaa teitä siitä, että energiaunioni on komission työn yksi prioriteeteista ja sen tulisi olla avainasemassa myös tämän valiokunnan tavoitteissa. Toivottavasti huomenna saamme kaikkien kollegoidemme tuen tämän taakse. Vielä kerran haluan kiittää kaikkia yhteistyöstä, erityisesti edustaja virkusta tehdystä työstä. Meija Kilynen. Sitten Meija Kilönen seuraavaksi, olkaa Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää raportööri Virkkusta erittäin rakentavasta ja sovittelevasta työotteesta, jonka kautta on päädytty hyvin laajasti tuettuihin yhteisiin kompromisseihin. Energiaunionin osalta haluaisin nostaa vielä tässä keskustelussa esille kaksi kärkeä, kaksi isoa asiaa, joista meidän pitää uskaltaa käydä vuoropuhelua. Ensimmäinen on fossiilisten tuet joka käytännössä nyt tarkoittaa sitä, että me puhumme yhtä ja teemme toista. Vaihtoehtoisten energialähteiden käyttö yleistyisi Euroopassa vauhdilla, jos vanhan teknologian ja vanhan alan sijasta edistettäisiin edes rinnalla myös uutta. Ja vähintä, mitä me voimme EU-politiikassa tehdä, on vihdoin ja viimein avata silmämme ja myöntää vallitsevan tilanteen kaksin kortein pelaamisemme. Toisena kysymyksenä haluan nostaa monipuolisten energialähteiden jakeluverkoston, joka tulee ymmärtää osaksi liikenneinfran kokonaisuutta. Eli koko Eurooppa-politiikan infra-sanamme kaipaisi tällä hetkellä uudelleen määrittelyä enkä hae tässä jakeluverkoston rakentamista julkisen sektorin voimavaroin yksin, mutta meidän täytyy kyetä kehittämään vahvoin ottein riittävän tarjonnan syntymistä esimerkiksi jakeluvelvoittein tukemalla infrarakentamista esimerkiksi TEN-rahoituksen kautta ja niin edelleen. Mutta kiitokset kaikille. On tehty hyvin rakentavaa ja toimivaa yhteistyötä. Kiitos. Kiitoksia, Tenoksi Tavos Keits, olkaa hyvä. Zahvaljujem gospodine predsjedniče na dane riječi. E, prvo bi se zahvalio kolegi. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Virkkusta ja varjoesittelijöitä yhteistyöstä täällä todettiin jo paljon oikeastaan, paljon tärkeitä asioita energiaunioniin liittyen. Ja että kuljetusala tässä energia, ja liikenne on tässä tärkeä. Alussa mainitaan myöskin EUn kansalaisten perusvapaudet, ja ne pitää taata myöskin kestävällä tavalla tukemalla kestävää liikennettä. Tämän takia meidän pitää poistua fossiilista energialähteistä liikenteessä ja pyrkiä myöskin muiden tavoitteiden saavuttamiseen, että parlamentti on täällä määritellyt. Eli CO2-päästöjen vähentämistä ja pyrkiä myöskin parantamaan ympäristön tilaa EU-ssa jolla on sitten suora vaikutus EUn kansalaisten terveyteen. Mitä tulee tarkistuksiin, joitakin niistä ei otettu mukaan kompromissitarkistukseen. Uskon, että meidän pitäisi painottaa enemmän liikennettä COP21 yhteydessä. Ja EUn pitäisi painottaa tätä asiaa enemmän. Sen lisäksi me tarvitsemme enemmän energiaa ja myöskin inhimillistä ja rahoituspääomaa tarvitaan tutkimuksessa, jotta meillä on kestävää liikenneala. Ja meidän pitää puhua myöskin sitten maantie- ja rautatieinfrastruktuurin sähköistämisestä, että se olisi tehokas ja tämä tapahtuisi nopeasti myös. Tietenkin me olemme täällä käsittelemässä myöskin matkailuasioita, myöskin kestävä matkailu on tärkeä asia lääkin, äh, jäsenvaltioissa, eikä tämä voi toimia ilman kestävää liikennettä. Joten kestävän liikenteen tukeminen matkailun alalla on tärkeää myös. Toivottavasti tuette tarkistustani huomenna, jolla pyrin juuri tähän suuntaan menemään. ja ne jäsenvaltiot, joilla on suuri matkailuosuus, sen pitäisi myöskin antaa panoksensa matkailun osalta. Ja se, koska puhumme juuri COP21, niin antaa saman tien sitten seuraavana ajan sitten taas aikuisille puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, että tulin hieman myöhässä, mutta meillä oli tuolla niin Kreikka-keskustelu, jotain siellä tuntuu tapahtuvan. No, menepäs nyt Pariisi COP21, tämän toinen kerta, kun keskustelemme asiasta ja äänestämme tästä huomenna. Joten siinä mielessä on kenties hyvä hieman kuulla siitä, minne nyt ollaan menossa kompromissitarkistusten kanssa. Seitsemän kompromissitarkistusta on nyt käsittelyssä huomesta varten äänestettäviksi, ja ne kattavat suurin piirtein kaikki ne tarkistukset, joita eri ryhmät esittivät. Haluaisin kiittää lämpimästi kaikkia varjoesittelijöitä. Meidän yhteistyömme ja keskustelumme olivat erittäin rakentavia, kun etsimme kompromisseja. Iloilla voin todeta, että suurin osa ryhmistä voi allekirjoittaa esitetyt kompromissit. Valitettavasti EFDD ja ENF eivät olleet läsnä neuvotteluissa, joten ne eivät ole mukana näissä kompromisseissa. Ja valitettavasti ECR ei voinut myöskään näitä kompromissitarkistuksia allekirjoittaa, mutta kaikki muut poliittiset ryhmät, eli siis jäljelle jääneet viisi, ovat mukana näissä kompromisseissa, joista äänestämme huomenna. Ja olen erittäin iloinen siitä, että saimme tämän sopimuksen nyt aikaiseksi. Kaikista tärkein asia, jota me vaadimme, on se, että tietysti otettaisiin enemmän huomioon liikennekysymykset myös Pariisin neuvottelujen suhteen. Eli kaikki tiedämme, että liikennesektori ansaitsee erityishuomiota, mutta kaikki myös tiedämme sen, että Pariisissa mahdollisesti liikennekysymykset eivät ole aina neuvottelijoiden ajatusten keskiössä, joten me painotamme liikennekysymyksiä tässä enemmän ja meillä on myös pitkä kappale tässä ICAon ja IMON roolista. Ne ovat avainasemassa, kun puhutaan kasvihuonekaasujen vähentämisestä. Ja kompromississa todetaan myös, että me ymmärrämme, että ne työstävät tätä asiaa, mutta samalla suhtaudumme kriittisesti edistyksen puutteeseen näissä kahdessa järjestössä. Tämä on tällaista tyypillistä kompromissisanamuotoilua, mutta selkeästi sitten sanotaan, että ICAON ja IEMON täytyy saada enemmän aikaan, koska nämä kaksi kansainvälistä liikennesektoria, siviiliilmailu ja merenkulkuliikenne, niiden täytyy antaa suurempi pano, jos me, panos, jos me haluamme päästä lähemmäksi tavoitteitamme. Ja olen iloinen siitä, että me saimme tämän asian kompromissin hyvin. Sitten viimeiseksi vielä vahvaa sanamuotoa tulevaisu- liikenteen tulevaisuudesta, hinnoittelumekanismista ja hyvästä energiamix-tasapainosta, jota vaaditaan liikennesektorilla. Kaikki nämä asiat ovat katoittuina kompromisseissa ja kyllä tämä nähdään luettelo, äh, äänestysluettelostakin. Jos äänestätte äh, äänestysluettelon mukaisesti, niin äänestys kyllä saadaan hyvin nopeasti hoidettua. Uskomme, että nämä kompromissit ovat erittäin hyviä ja vielä kerran kiittäisin kaikkia varjoesittelijöitä oikein hedelmällisestä neuvotteluotteesta. Kiitos. But you know, quality is Tiedätkö kyllä, että laatu on tärkeämpää kuin aika. Sitten Ivo Pelet. Thanks, Sir Chairman. I can only confirm that... Kiitoksia. Voin vahvistaa sen, että tämän viimeisen äh, lausen. Jatketaan siinä hengessä. Kiitoksia esittelijälle tästä todella rakentavasta lähestymistavasta ja ehdotuksista me tuemme kaikkia kompromisseja, joita olette meille viime viikkoina ajan ehdottaneet. Hyvä esittelijä, viittasitte jo siihen, miten tärkeät mm, sidosryhmät ovat IKAO ja IMAO. Ja minusta tässä on päästy selkeään ja kunnianhimoiseen ohjenuoraan näiden kahden instituution kohdalla. Varsinkin se, että sanotaan, että olemme nimenomaisesti pyytäneet niitä samanaikaiseksi luotettavan välineen vuoteen 2016 mennessä, joka voi sitten toimia ja saavuttaa vaadittavat alennukset. Hyvä puheenjohtaja, jos voin vielä viitata kompromissiin neljä, joka on tärkeä sisältää periaatteessa koko tämän mietinnön ydinkysymyksen jossa viitataan energiatehokkuuden paranemiseen ja toisaalta sitten taas näihin jakelukanaviin, eli näihin varastointimahdollisuuksiin ja sitten sähkön käyttöön. Ja kompromissi 6, jossa taas viitataan esimerkiksi maakaasun ja biokaasun käyttöön. Kaksi lisäkommenttia vielä. Tarvitaanko lisä 2030 äh, tavoitetta, varsinkin liikenteen ja kuljetuksen osalta, niin yleistä tavoite sanoo, että meillä on jo yleistavoite, tarvitaanko siihen vielä alatavoite, no siitä voidaan puhua loputtomiin. Luonnollisestikin kuljetus kuuluu sitten tulevan komission ehdotuksen piiriin ja katsotaan sitten mitä siinä on ja lopuksi, hyvä puheenjohtaja, viimeinen kohta, joka koskee SD-kollegoiden tarkistuksia, tarkistuksen 46, jota haluaisitte tukea. Siinä selkeästi viitataan Kopernikus ja maailman tarkkailuohjelmiin avaruudesta käsin, joiden avulla voidaan olla mukana valvomassa ilmastonmuutosta. Ja minusta se on hyvä lisäkohta ja haluaisin tukea sitä myös. Kiitoksia ja kiitoksia erinomaisesta yhteistyöstä vielä kerran myös muille varjoille. Ja jetzt Kristina Revodalo. Kiitoksia, sitten olisi Kristiina. À mon tour de remercier Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiittäisin tässä niin valmistelijaa kuin varjoesittelijöitäkin tästä erittäin rakentavasta työstä. Todellakin tällaista työtä pitäisi jatkaa. Komission tiedonanto, johon valiokuntamme antoi lausunnon, on tällainen viitekohta, jossa puhutaan EUn tavoitteista Pariisin COP21 Ja tässä tekstissä on selkeä viesti nyt siitä, että Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden täytyy päästä tässä tilanteessa, jossa liikennesektorista tulisi ydin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tällä tekstillä nostetaan niin mietinnössä kuin lausunnossakin liikennesektorin merkitystä ja halutaan ehdottaa konkreettisia ratkaisuja ja korostetaan hallitusten ulkopuolisten toimijoiden roolia. Tässä myös vahvistetaan urbaanin liikenteen vahvistamista ja kehittämistä. Puhutaan siitä, miten tarvitaan merkittävää rahoitusta, kuten ilmastorahasto, ja ö, tämä on seikka, joka komission tiedonannossa jätetään vähemmälle huomiolle. Ja tässä viimeiseksi vielä korostetaan sitä, että tarvitaan kunnianhimoista lainsäädäntö, kunnianhimoisia lainsäädäntöehdotuksia niin, että voidaan todella päästä eteenpäin ja leikata esimerkiksi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Joten olemme erittäin tyytyväisiä näihin kompromisseihin ja toivottavasti huomenna saadaan hyvä äänestystulos. Toski. Kiitos, sitten Kosnan Sutoski. Panie Przewodniczący, właściwie tylko dwa zdania. E, po pierwsze chciałbym panu Eckhoutowi bardzo... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä tämän asiakirjan parissa. Kompromissiehdotukset, joita on hyväksytty, eivät kuitenkaan sovi meille, eli meidän ryhmämme aikoo äänestää niitä vastaan. Danke sehr. Dann kommt... Kiitoksia. Sitten Kesinen maissa seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää ensiksi esittelijää tietysti hyvin rakentavasta ja ystävällisestä yhteistyöstä. Ja hyvä, että löysimme näin paljon kompromisseja, jotka kaikki, kaikki voivat tukea ja tuette näitä meidän ehdotuksiamme. Täällä on muutamia tarkistuksia, jotka ovat jääneet ulkopuolelle. Mekin kaikki ovat kompromississa mukana. Ja mekin kaikki on otettu täällä huomioon. Hyvä tässä kompromissi ykkösessä, että tietenkin kuljetussektori pitää olla kansainvälisempää ja kestävämpää. Sitten kompromissi kaksi, tämä oli vähän pidempi kompromissi. Täällä oli ICAO ja IMO kyseessä siis. Ja totta kai ovat niillä on kansainvälisesti kunnianhimoisempia tavoitteita, ja vähän ovat jo saaneet aikaiseksikin ilmastonsuojelun osalta. Ja nyt mietitään, pitäisikö heitä vähän kiittääkin tästä, ja tähän me valitsemme hyvän lähestymistavan. Sitten kompromissi kolme. Tässä on liikennealan päästöjen vähentäminen yleensä, ja tarvitaan vähän logistiikkaa, ja erityisesti uudistuvat energianlähteet lähteet ovat tässä tärkeitä, että voidaan päästöjä vähentää. Sitten kompromissi 5, ja shared mobility, eli kaupunkiliikenteessä. Tämä tulee olemaan tärkeä asia. Sitten kuusi, energialähteiden yhdistelmä, ja seitsemän on sitten rahoituslähteet ja reilu kilpailu. Nämä ovat kaikki tärkeitä, kun pyritään tekemään politiikkaa ympäristöystävällistä. Eli tyytyväisiä kyllä tähän koko neuvotteluprosessiin. Ja tietenkin nämä uudet sitovat tavoitteet näemme vähän eri tavalla eri ryhmissä. Tämän takia tästä, tästäkin erillinen tarkastus olemassa. Ja haluaisin mainita vielä yhdestä tarkastuksesta, joka on minun ja Frau Palitskan tekemä. Meidän pitäisi kyllä saada kansainvälisesti sitovia ja tavoitteita aikaiseksi, mutta jos tämä ei onnistu, niin ei pidä sitä eurooppalaisella tavoitteella, jonka vaarantaa meidän kilpailukykyämme. Tämä koskee siis tarkistusta 47. Tässä minun asiani. Kiitos hyvästä yhteistyössä. Ja sitten Maria Kyllönen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportööri Eikhautille hyvästä yhteistyöstä meidän varjojen kanssa. Ja toki kiitokset myös kaikille varjoesittelijöille. Me olemme valmiita tukemaan kaikkia kompromisseja ja oikeastaan tässä vaiheessa nostaisin vielä vain muutaman asian näin keskustelutasolla huomioksi. Meillä on tarve Euroopan unionissa määrittää tavoitetaso myös liikenteen ympäristöystävällisyyden osalta. Meidän on päätettävä, haluammeko me olla edelläkävijöitä vai tyytyä hiihtämään muiden perässä – Huomiomme on tällä hetkellä lähes pelottavankin paljon teknologiassa, mikä on toisaalta ymmärrettävää ja hienoa, että teknologia ja insinööritaidot tulevat helpottamaan maailman tilannetta, mutta toisaalta on myös itsekästä olla vaatimatta, ettei ihmiset osallistu omassa toiminnassaan muuttamalla käytöstään – arvot ja arvostukset ovat muuttumassa, joten uskaltaisin nostaa myös vaihtoehtoa autottomasta elämäntavasta esille. Ää, tässä Eichhautin ää, kompromisseja lukiessa tuli mieleen Henry Fordin sitaatti, jossa hänen kerrotaan sanoneen, että jos hän olisi aikoinaan kysynyt kansalta, mitä he olisivat halunneet, niin vastaus olisi ollut nopeampia hevosia. Nyt ehkä kansa on sen verran viisastunut, että heille olisi syytä tarjota kokonaan uudenlaisia hevosia, eikä välttämättä nopeita autoja. Kiitoksia. We will think about that. Vielen Dank. No niin, me mietimme tätä. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi komissio. Energialan Martin Westrup. Thank you very much, Chairman. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten sanoit, tekin usean otteeseen, Euroopan ö, energiaunioni on yksi tärkeimmistä asioista – tulevina vuosina. Toivottavasti saamme täyden tuen tässä ensinnäkin ITRE-äänestyksessä heti kesälomien jälkeen ja sitten ehdottomasti täysistunnossa niin, että me voimme mennä eteenpäin tämän tärkeän strategian täytäntöönpanossa. Kuten tiedätte, meillä on ensi viikolla, olemme jo viedessä, viemässä eteenpäin merkittäviä aloitteita, joita, jotka auttavat tämän strategian täytäntöönpanossa. Haluaisin olla yhtä mieltä siitä, mitä aikaisemmin sanottiin, että Itren valiokunnassa esitelty mietintöluonnos ei ottanut liikennettä riittävästi huomioon ja tämän vuoksi olemme erittäin iloisia siitä, että tämä valiokunta päätti tästä laatia lausunnon ja me vahvasti tuemme tätä lausuntoluonnosta ja kompromissitarkistuksetkin vain vahvistavat niitä seikkoja, joita alkuperäisessä tekstissä tuotiin esille. Ja tämän vuoksi me odotamme innolla huomista äänestystä ja toivomme, että ITRE-valiokunta sitten kiinnittää huomiota teidän lausuntoonne sinne vaiheessa, kun tästä äänestetään ITREssä. Ja sitten menen muutamaan yksityiskohtaisempaan kohtaan tässä Komissio on täysin yhtä mieltä siitä, että liikenne on äärimmäisen tärkeä alue niin energia- ja energian tuontiriippuvuuden osalta. Ähm, mehän jo pitkälti olemme äh, riippuvaisia energian tuonnista ja tämä tulee äh, vain kasvamaan tulevina vuosina, kun fossiilisten polttoaineiden lähteet vähenevät. Ja toiseksi sitten sitten fossiilisten polttoaineiden käytöstä liikennesektorilla tulee paljon kasvihuonekaasupäästöjä, kuten oikein toitte esillekin. Täytyy edelleen ponnistella entistä enemmän, jotta liikenteen päästöt vähentyvät myös tulevina vuosina. Yhtäältä, kuten sanoitte, on tärkeää työ, ottaa huomioon Euroopassa eri liikennemuodot niin, että voimme mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää eri muotoja. Me myös toivomme, että yhä enemmän tulee parempaa energiatehokkuutta ja täytyy ottaa liikennesektorilla huomioon uusiutuvien energialähteiden käyttö. Ja kuten sanoitte, täytyy myös vahvistaa sähköisen liikkuvuuden mahdollisuutta ja kehittää tätä. Nämä ovat tärkeitä asioita, joista joita komissio tulee käsittelemään tämän strategian osalta. Haluaisin tähän lopettaa puheenvuoron ja vielä kerran kiittäisin siitä, että olitte näin kiinnostuneita tästä aloitteestamme ja odotan innolla äänestystä. Kiitos sitten. Onko tämä myöskin toisen liikennealan edustaja paikan päällä? Kai. Olkaa hyvä. And thank you very much for inviting the commission. Hyvä, päivää. Kiitoksia, että kutsuitte komission tänne paikan päälle. Mielestäni tämä on hyvää työtä, mitä parlamentti tekee. Ja tämä pitkälti saman samankaltaista komissiokin tekee politiikkansa puitteissa. Ainoa kommentti, jonka haluan todeta tähän on se, että COP 21 neuvottelut liikenteen osalta, niin tämä tulee on tärkeää, että lähdemme sekä, sekä viestin ikäolle ja imolle mihin mennessä heidän pitäisi päättää heidän työnsä. Ja komission puolelta olemme omassa viestinnässä ollut hyvin selkeät tämän suhteen. Mutta tästä huolimatta olemme erittäin tyytyväisiä, mitä mitkä voi mennä tänne myöskin esittämään sähköisen liikenteen aloitteita COP21 kokouksessa. Kiitoksia. Kiitoksia tästä viimeisestä kommentista vielä. Ja sitten vielä molemmat esitteet. Henna Virkkunen. Kiitos puheenjohtaja. Luulenpa, että kaikki tärkeimmät aihealueet tuli katettua näissä puheenvuoroissa ja tässä keskustelussa. Ilman muuta se suurin haaste on, että 94 prosenttia liikenteestä on riippuvainen nimenomaan öljytuotteista edelleen, vaikka meillä on paljon muita energialähteitä jo käytössä. Ja meillä on hyvät mahdollisuudet siirtyä kohti kestävää liikennettä kaupunkiliikenteessä erittäin paljon mahdollisuuksia. Tiedämme, että 70 prosenttia eurooppalaista asuu kaupungeissa. Jos suunnittelemme kaupungit tehokkaammin ja kannustamme käyttämään julkista liikennettä, pyöräilyä, kävelyä, tehokkaampia energiamuotoja, kaupungit kykenevät siirtymään kestävämpään liikenteeseen ja energiankäyttöön. Toisaalta meillä on jo saatavilla paljon kestäviä vähäpäästöisiä polttoaineita, Täällä osa puhuu vahvasti sähköautojen puolesta, mutta me halusimme ottaa tähän kuitenkin teknologianeutraalin lähestymistavan, eli tavoitella sitä, että siirrymme vähäpäästöisiin energiamuotoihin. Ne voivat olla äh, vetyautoja, kestäviä äh, advanced biofuelseja tai sähköautoja, eli on hyvin paljon mahdollisuuksia. Olennaista on, että äh, siirrymme kohti vähäpäästöistä liikennettä. Ja emme halunneet myöskään unohtaa lentoliikennettä ja meriliikennettä. Ne ovat tärkeässä roolissa nyt, kun keskustellaan kansainvälisistä sopimuksista. Euroopan kannalta on välttämätöntä, että näistä saadaan nimenomaan kansainvälinen sopimus lentoliikenteestä ja meriliikenteestä, että Eurooppa ei yksin ole, ole vastuussa niiden niiden kestävästä energiaa käytöstä, koska se vaikuttaa myös Euroopan kilpailukykyyn. Mutta kiitos kaikille näistä kommenteista ja tästä työstä ja toivon, että huomenna voimme laajasti olla tukemassa tätä yhteistä lausuntoamme. Danke sehr. Kiitoksia. Ja sitten pääs Eichhout. Thank you very much and uh, once again... Kiitoksia ja kiitoksia myöskin varjoesittelijöille hyvistä panoksista tänään. Uskon, että äänestys on aika helppo ja olen tyytyväinen, että, että komissiokin on tyytyväinen tähän, vaikka on tietenkin todeta, että lausunnossa he pysimme komissiolta, ei pelkästään Pariisissa, vaan myöskin muutenkin, että tehdä, tehdä tässä kulutukseen liittyvää politiikkaa, jossa on tehokkuuteen nojautuvaa ja yritetään välttää liikennettä ja moraalisuutta käyttää hyväkseen. On hyvä kuulla, että komissiokin on nyt suuntautumassa Pariisia kohti. Mutta pyydetäänpä sitä komissio tekemään myöskin seuraavat askeleet Pariisin jälkeen. Tehdä tämä paketti liikenteestä, koska tämä sektori on osoittanut, että se ansaitsee myöskin lainsäädännöllisessä mielessä erityismielenkiinnon. Ja nyt jos kerran komissio on tyytyväinen tähän mietintöön, niin he voivat sitten ottaa huomioon tämän myöskin Pariisin jälkeisissä pohdinnoissa. Ja odotan innolla näitä ehdotuksia. So. Yksi tuota näin. Huomenna äänestämme tästä aiheesta ja Itressä tämä on 22. päivä ja Envissä 22. päivä myöskin. Ja sitten täällä myös. Sitten seuraavaksi talousarvio vuosi 2016 ja tässä on valmistelijana Massimiliano Salini. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia Haluaisin näin haluksi muistuttaa näistä perusaikarajoista, mitä nyt odottavat. Meille tulee tarkistukset 22. päivä 7. on tässä takarajana. Muistan kaikkia kollegoita nyt, että kuten varmaankin muistatte, tässä on kyse tarkistukset, jotka liittyvät siis tähän mietintöön kokonaisuudessaan, että valmistelemme ja myöskin mahdollisuus, että voidaan tehdä organigrammin muutoksia. Tärkeää on, että tarkistuksissa pitää olla sitten myöskin mukana nämä pilottihankkeet. Niitä on, niitä on 12, kuten tiedätte. Eli pilottiprojektien mukaan ottaminen on tässä tärkeää juuri näissä tarkistuksissa. Tässäkin on myös toinen päivä takaraja. Sen lisäksi meillä on aika tarkastusrajat myöskin 31. elokuuta myöskin, kun äänestämme tästä. Ja tämän jälkeen sitten otetaan tämä Manuel Fernandesille eteenpäin, joka sitten tarkistaa tämän ehdotuksen, koska hän on budjetti valmis vastaavana tästä. Mitä tulee tähän ehdotukseen sinänsä? Tämän lausuntoluonnoksen keskiössä on Junckerin ESIR-ohjelma, jossa pyritään sitten myöskin kehittämään budjettia tältä kohdalta, eli liikennettä erityisesti. Tiedämme hyvin, että ensimmäinen ehdotus, jota komissio, jota komissio on jota on tekemässä, on erittäin tärkeää. Tämä kahdeksan miljardia, jota pyydet tehtiin, niin kuusi niistä siinä katsottiin juuri, juuri horisonttia ja verkkojen Euroopan välinettä. Ja kahdeksan miljardin, suhteen sitten viisi miljardia näistä tuli mennä sitten verkko Eurooppaa ja muihin. Eli tämä tulemaan myöskin vaikutus sitten, tärkeä vaikutus tulevaisuudessa – liikenteeseen. Verkko Euroopassa 500 miljoonaa on pelkästään liikennettä varten. Ei televiestintää, vaan pelkästään liikenteeseen. Tämä on ensimmäinen tulos, jonka olen saanut aikaiseksi. Ja tässä meidän laustunnuksessa mainitaan miksi. Tässä pyritään välttämään, että ei ole mitään negatiivisia vaikutuksia, koska nämä investoinnilla on tärkeitä sosiaalisia vaikutuksia – tarvitaan rahoituksen lisäksi myöskin tukea. Ja nämä ovat sellaisia investointeja, kuten täällä valiokunnassa aika usein on todettu juuri rautateiden tai muun sisävesiliikenteen osalta, että tämä on hyvin hidasta, tämä investointi sen mielestä tuotto on, tulee hitaasti sieltä. Mutta niin loppujen lopuksi se tuo, auttaa kaikkia. Toivottavasti meidän kantamme todellakin pysyy täällä tiukkana, kuten olemme aikaisemmin täällä esittäneet. Meidän pitää katsoa myös tässä vakausomusta samalla. Tämähän on oikeastaan Junckerin ohjelman sivussa menevä tämä vakaussomus, ettei saa hidastaa sitten kuitenkaan investointeja, koska ne investoinnit ovat hyvin tärkeitä kehitykselle ja mantereemme lähtö, lähdölle uudestaan käyntiin. Ettei saa ottaa pois, tai pitää ottaa siis tavallaan nämä pois siinä vaiheessa, kun nämä investoinnit, kun lasketaan valtion velkaa. Tämä pitää ottaa huomioon siis vakausomuksen joustavuuslausekkeissa. Katsotaanpas vielä lyhyesti vielä. Tässä mainitaan nämä tärkeimmät liikennepolitiikan pilarit – Euroopassa. Kuinka eri sisämarkkina-aspektit voidaan näin ottaa mukaan tähän? Lentokentät, ne ovat kilpailukyvyn kannalta tärkeä, kun katsotaan muun maailman suuntaa. Ja sitten rautatiepaketti, neljäs rautatiepaketti tietenkin. Ja sitten tässä mainitaan myöskin liikenteen turvaaminen ja erillisvirastot, kuten rautatievirasto, joilla pitää pyrkiä löytämään yhteisiä standardeja. Sitten vielä lyhyesti pitää katsoa vielä sitä, että me pystytään taataan kansalaisten oikeudet, turvallisuus ja sitten matkailu. Matkailu, matkailu tulee mukaan näin pilottiprojekteja, joita on täällä eselty meillä pitää olla myöskin varoja tähän tarkoitukseen varattuna liikenteessä. Ja tämähänkin koskee kaikkia muitakin valiokuntia oikeastaan, jotka ovat tässä mukana. Sitten vähän aikaa sitten täällä kollega täällä mainitsi jo, kollega Virkkunen mainitsi tämän, että, että kaupungit ovat tärkeimpiä Euroopassa jo 70 prosenttia prosenttia asuu kaupungeissa, joten ei saa unohtaa kaupunki liikenteen kestävyyttä. Se on hyvin tärkeää, kun katsotaan kokonaiskuvaa. Kiitoksia. Danke sehr. Jetzt Georgi. Kiitoksia, sitten Georgi Terenski. Thank you, Chairman. First of all, I would like... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella Selinia tästä lausuntoluonnoksesta, joka on erittäin hyvä pohja TRAN valiokunnan näkemysten kehittelyyn. Ja myös neuvoston kanta ja niin komission ehdotus tarjoavat meidän mahdollisuuden ehdottaa muutoksia, kuten myöskin ilmaista tukemme riittävämmälle rahoitukselle budjettikohdassa, jotka liittyvät unionin prioriteetteihin liikennealalla. Ensimmäinen korjaava kirje, joka koskee budjettia lisää verkkojen Eurooppa välineelle myönnettyjä maksumäärärahoja. Tämä liittyy myös esiriin ja myöskin vähennyksen, jotka liittyvät esirin ja kohdistuvat liikenteeseen. Neuvosto kuitenkin ehdottaa leikkauksia sekä sitoumuksissa että maksumäärärahoissa, mitä meidän ei tulisi tukea. Viime viikolla Strasbourgissa komissaari Bult äh, kertoi meille siitä, miten kiinnostuneita ollaan oltu nyt ensimmäistä hankekierroksesta verkkojen Euroopan välineeseen. 681 hanketta esitettiin, mutta vain 276 sai rahoituksen, mikä merkitsee sitä, että jäsenvaltiot ovat valmiita ja halukkaita käyttämään verkko Euroopan välinettä ja tarvitsemme riittävää rahoitusta sille. Siitä syystä nämä mahdolliset sitoumukset monivuotisrahoituskehyksen puitteissa niitä tulisi kunnioittaa. Ja toinen vähennys, joka neuvosto ehdottaa, koskee maksumäärärahoja aiemman TEN-verkoston loppuviemiseksi. 6 miljoonaa 304 000 euroa on tämä vähennys ja sitä kannattaa tukea, kun meillä edelleen on tämä valtava viive sen takia, että neuvosto ei halua tarjota riittävästi voimavaroja kuluihin, jota on käyty Euroopan unionin prioriteettien täytäntöönpanossa. Kun puhutaan sitten taas näistä virastoista, neuvosto ehdottaa leikkauksia budjettiin monen tärkeän viraston kohdalla. Me emme voi hyväksyä sitä, että mahdotut miljoonan 97 433 euron vähennys innovointiin viraston, joka vastaa siis nimenomaisesti verkkojen Euroopan välineen koordinoinnista täytäntöönpanosta tehtäisiin. Ja tämä valiokunta on jo korostanut sen näkemystä vastuuvapauksen myöntämisessä vuonna 2013. Virasto tarvitsee enemmän kapasiteettia, jota se voi todellakin täytäntöönpanna sille kuuluvat vastuualueet. Tässä yhteydessä minä tarvitsee riittävästi henkilökuntaa ja rahoitusvaroja. Meidän tulisi myös vaatia sitä, että komission alkuperäinen ehdotus, joka koskee maksamäärärahoja Euroopan rautatievirastolle säilytetään. Samalla pitää mielessä sen, että vastuu lisääntyy neljännen rautatiepaketin voimaantullessa. Ja että alustavassa vaiheessa virasto ei kykene noudattamaan, äh, luottamaan pelkästään erilaista maksuista tuleviin lisätuloihin. Lisäksi on vaikea tukea uutta budjettilinjaa, joka koskee matkailua, mutta kun tarkastellaan erilaisia hankkeita, jotka liittyvät matkailuun, niitä voitaisiin rahoittaa toisista budjettikohdista. On kuitenkin tärkeää, että meillä on hyvä koordinointi ja että nämä eri lähteet täydentävät toisiaan. Valmistelevat ohjelmat ja pilottihankkeet ovat erittäin tärkeitä myös tässä suhteessa, että voimme siirtyä tähän suuntaan. Ja tärkeintä on myös huomioida tutkimus. Emme voi ottaa huomioon tutkimuksen tärkeää roolia matkailu- ja liikennealalla, kun halutaan kehittää älykkäitä liikennemalleja ja puhdasta energiaa ja parantaa myös palveluita, joita tarjotaan kuluttajille. Tästä syystä tarvitaan, tai emme voi hyväksyä tätä ehdotusta, jonka neuvosto on esittänyt, niin että yli 30 miljoonalla eurolla vähennettäisiin maksuja, jotka kohdistuvat liikennealalle. Minä en ehdota tämän kaltaisia tarkistuksia, jotta entinen maksutaso palautettaisiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Danke sehr. Kiitoksia. Tomi Krits. Merci, monsieur le président, d'avoir remercié. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijä valmistelijaa tehdystä työstä. Useampia huomioita minulla tähän on ensinnäkin komission talousarvioesitys yleisesti ottaen tämä nousee hieman enemmän kuin mitkä kriteerit olivat. Eli voitaisiin sanoa, että tämä, tämä talousarvio on ihan järkevä ajatella monivuotisuutta. Sen sijaan, kuten oikein sanoittekin, tässä on monia asioita, jotka pitäisi ottaa esille. Ensin tämä ö, operatiivinen virasto, joka panee täytäntöön ei pelkästään näitä, kolme, näitä eri hankkeita, jotka on valittu, vaan vuoden lopussa on vielä uusi hanke, hakemuskierros. Ja tämä lisää valtaisesti toimintatakkaa. Komission talousarviossa myöskin tutkimusrahoitus alenee. Tätä ei todellakaan voida hyväksyä. Tässä tulee myös viivästystä toteutuksen osalta. Yli puolet nykyohjelmasta on vaarassa tässä, kun tämä yhteisyritys toimii. Sitten Galileo-kohdan budjetin alentaminen. Tämä huolestuttaa meitä. 28 prosenttia sitoumusmäärärahoista ja 46 maksumäärärahoista alennusta. Tässä on ollut vaikeuksia tänä vuonna. Sitten komissio palasi mitä monivuotisissa rahoituskehyksissä esitettiin näiden virastojen osalta meriturvallisuusvirasto ja niin edelleen. Nämä ovat kolme tärkeää virastoa, mutta olen huolissani siitä, että komissio edelleen vähentää virastojen henkilökunnan määrää, vaikka myös budjetti tässä alenee. Komissio täytyy miettiä virastojen budjetointia Tämä on ristiri- täysin ristiriidassa nyt poliittisten suuntaviivojen kanssa. Näillä virastoilla täytyy olla henkilöstöpolitiikassaan tiettyä autonomiaa, ja tätä nykyistä komissiotoimintaa ei kyllä voida ollenkaan ymmärtää. Ja sitten neuvoston kanta, no ihan niin kuin tavallistakin, tässä tulee tarkistuksia kaikkiin komission talousarvioesityksen kohtiin. Mm. olisipa hyvinkin yllättynyt, jos tässä neuvosto nostaisi näitä summia virastojen osalta. Todellakin nyt, kun meillä on tämä neljäs tekninen pilarikin saatu aikaiseksi, niin määrärahat ovat äärimmäisen tärkeitä. Viime kuun 28. päivän me saimme neuvottelut päätökseen neuvoston kanssa. Ja täytyy muistaa erittäin tärkeä seikka. Joka vuosi täytyy tässä olla erittäin tarkkana, eritoten ensi vuonna, kun on monivuotisen rahoituskehyksen uudelleen tarkastelu, kun käydään, käydään keskustelua näistä myönnetyksistä, joita neuvostolta saatiin, eli saatiin tämä yksi miljardi lisää tähän 2,4 miljardin summaan verkkojen Euroopalle. Joka vuosi täytyy taistella tästä, koska sillä tavalla saadaan parempi lopputulos. Ja ette varmaan, tai varmastikin huomasitte, että talousarvio esityksessä oli sama lopputulos, joka saatiin neuvotteluissa. Mutta kyllähän komission jäsenet aina keksivät ottaa varoja käynnissä olevan vuoden rahoituksesta, eli 2015 talousarvion vuodesta. Että vaikka nyt tilanne olisikin vakaa, niin saattaa olla, että ensi vuonna verkkojen Eurooppa-rahoitus vähenee erilaisten mekanismien käytön takia. Lopuksi vielä toteaisin tässä, että tietysti niin kuin joka vuosikin tässä on kysymyksiä, jotka liittyvät aina näihin maksumäärärahoihin ja pilottihankkeisiin valmisteleviin toimiin. Meillä on paljon valmistelevia pilottihankkeita, aivan niin kuin aina on ollut. Tässä täytyy tehdä valintoja näiden hankkeiden osalta. No, toivotaan, että komissio tekee valintoja, eikä tässä olisi mitään tällaista saloista valintaa. Ja tässä kontekstissa tarkkaavaisesti tulemme odottamaan komission teknisen komitean raporttia Joo, tässä pitäisi parin päivän sisään saada tämä raportti näistä hankkeista. Hyvä puheenjohtaja. Kyllä me haluamme puolustaa näitä omaan alaamme liittyviä budjettikohtia aina siltä samalta pohjalta, että tässä korjataan komission ja neuvoston ajattelutapa. Merja Kilönen. Kiitoksia, Merja Kyllä seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset esittelijä Salinille hyvästä pohjatyöstä. Itse korostaisin erityisesti Single European Skies asian merkitystä ja toivoisin, että voisimme jopa vahvemmin sanoa asiasta kuin pelkästään suosituksen tai suosittelun nimissä, koska turvallisuus- ja kilpailukyky näkökulmasta tämän asian eteenpäin saaminen olisi ehdottoman tärkeää. Olemme Euroopassa painineet asian kanssa jo vuosikausia, emmekä ole päässeet sellaiseen lopputulemaan, joka palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla sekä eurooppalaisia että muunmaalaisia lentomatkustajia. Ja se, mitä pidän erityisen hyvänä tässä kokonaisuudessa, mihin ei tietysti yhteen sivuun paljon mahdukkaan, niin että esitetään tätä matkailua koskettavaa budjettikohtaa, koska olemme olleet pitkään matkailu- ja liikennevaliokunta, mutta varsinaisesti rahallisessa osiossa budjetissa tämä matkailu ei näy. Ja siinä kun puhutaan, että onko jotain asiaa olemassa, niin olisi hyvä, että matkailun kohta on kirjattu myös taloudelliseen kokonaisuuteen, että nähtäisiin sen arvo myös muutenkin kuin vain pelkästään juhlapuheissa. Asia, joka nousi esille valkoisen, liikenteen valkoisen kirjan uudistamistyössä, mutta tuli esille vasta niin myöhään, että siitä ei ehditty tehdä enää varsinaisia amendmentteja, oli EUn arktinen politiikka, EUn arktinen liikennepolitiikka, suhtautuminen pohjoisen ulottuvuuden liikenteen merkitykseen tulevaisuudessa ja pohdiskelin sitä itse mielessäni, olisiko myös tässä budjettikysymyksessä mahdollisuus nostaa tätä asiaa esille. Se on jäänyt aika vähälle huomiolle koko liikenteen kokonaisuudessa ja ehkä myös muussa keskustelussa. EU-tasolla. Kiitos. Danke sehr, dann wollen wir mal hoffen. Kiitoksia. No toivottavasti. Ei, ei tämän pohjoisalueen liikenne helpottu liikaa ilmastonvaihdoksen takia. Sitten sitä Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitokset edustaja Salinille tehdystä työstä. Totta kai teemme tähän muutosehdotuksia jotka pyrimme sitten parantamaan tätä ehdotusta. Pyrimme tietenkin aina lisäämään avoimuutta. Viime viikolla tapasimme komission jäsenen Strasbourgissa ja myös tässä yhteydessä pystymme kysymään häneltä näistä projekteista, hänellä on mielessään ja hän oli hyvin avoin asioiden suhteen ja kuinka resurssit on jaettu hyvin avoimesti. Ja me haluaisimme resurssien ja rahoituksen suhteen pidettäisiin myöskin kiinni laillisuudesta ja ettei mitenkään näiden rahoituksen ja on yhteydessä pystytä käyttämään tätä väärin tätä tilannetta. Eli suurien hankkeiden yhteydessä pitäisi soveltuvalla tavalla pystyä myöskin valvomaan mitä vaikutuksia tällä on tällä rahoituksella. Sitten vielä yksi asia, joka pitää pitää mielessä, kun ajatellaan kansalaisia. Aina kun rahoittaa infrastruktuurihankkeita, ne ovat oikeastaan kansalaisten palveluksessa nämä hankkeet. Ei saa unohtaa sitä, että, että kansalaisten pitää olla myöskin tähän taipuvaisia. Eli tätäkin pitää tarkkailla, miten kansalaiset suhtautuvat näihin hankkeisiin. Kiitoksia. Kiitos sitten Kristin Ravidavalon. Äh, tout d'abord, merci. Niin, kiitoksia. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle tämänpäiväisestä esityksestä. osassa kollegoista tämänkin totesi, mutta haluaisin vielä korostaa uudelleen näitä kohtia Ensinnäkin haluan todeta, että olen erittäin tyytyväinen nähdessäni, että kohdassa kaksi on tunnustettu erityisesti tiettyjen liikennemuotojen erityispiirteet, varsinkin rautatieliikenteen, jonka tulisi ensinnäkin saada tukea eikä niinkään rahoitusvälineitä taakseen. Ja tuen sitä, mitä kollegat totesivat Euroopan rautatieliikenneviraston budjetin tukemisesta. Olemme juuri päättäneet kolmikantaneuvottelut teknisestä puolesta ja olemme saaneet huomioida, että henkilö kunnan määrä on laskemassa 135 ja toivottavasti päästään sopimukseen tässä valiokunnassa, jotta voidaan tukea sitä, että meidän täytyy voimakkaasti lisätä tuon viraston budjettia. Ja tuo tarve menee pidemmällekin kuin se, mitä täältä mm, liikennevaliokunnasta esitetään, meidän tulee myös talouspuolen kollegoimme vakuuttaa se, että he uskovat tähän. Toinen kohtani koskee Horisontti 2020 ohjelmaa. jossa on erittäin tärkeää tukea tätä tuota budjettia, joka esitetään ja johon aiemme esittää tarkistuksia. Kiitoksia. Danke, jetzt Isabella de Monte. Kiitoksia Isabella de Monte. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä lausuntoluonnoksesta, joka on hyvin kattava, ottaa huomioon kaikki liikenneasiat ja myöskin matkailuun liittyvät asiat. Juuri verkkojen Eurooppa-väline on tärkeä että se on myönteisellä tavalla tässä mukana. Ja että se on mukaan myöskin Junckerin suunnitelmaan. Jotta tiedämme sitten tarkkaan, mikä vaikutus sillä tulemaan. Mutta nekin on samaa mieltä, mitä esitteli puhuivat täällä, että pitää katsoa myöskin, mitä menettään sitten taas ja kaupunkiliikkuvuus. Tämä on tärkeä asia. Tästä täällä on puhuttu aikaisemmin. Että pitää luoda kaupunkisuunnittelua, ei pelkästään liikennealalla, vaan pitää myöskin kaupunkiliikenteen osalta ottaa tämä mukaan jo suunnitteluvaiheessa, kun suunnitellaan teitä ja suunnitellaan kaupunkia. Tällä tavoin voidaan välttää liikenneruuhkia. Kun ajatellaan, että kaupungistuminen lisääntyy lähivuosina, joten tämä, tämä vaikutus olisi huomattava, kun tehdään se ennalta. Sitten mitä täällä muutkin kollegat puhuivat aikaisemmin, että minustakin kyllä matkailulla on myöskin tärkeä vaikutus mutta tähän ei mielestäni ole tarpeeksi vielä varoja käytössä. Ja myöskin varat ovat hyvin hajautuneita eri toimissa. Joten on hyvin tärkeää, että rahastojen kesken on myöskin selkeää tiedotusta siitä, mitä investoidaan matkan osalta minnekin, jotta todellakin sitten saadaan enemmänkin pelkästään paikallisia vaikutuksia, myös, myös laajempia vaikutuksia. Koska matkailu juuri keskittyy tiettyyn alueeseen. Joten meidän pitää juuri keskittyä tähän kolmanteen talouteen Euroopan alueella ja luoda tähän erityistoimia. Koska matkailu on kriisitilanteessa voimme hyvin kuvitella, mitä lähivuosina tapa, voi tapahtua. Kyllä me tarvitsemme tässä tukitoimenpiteitä tämän estämiseksi, että mitä vakavampaa, vakavampaa tapahdu PK-yrityksille meidän alueella. Kiitoksia. Kiitoksia Kisen Maisne. Vai lyhyesti nyt tällä kertaa? Tälläkin vain lyhyesti. Haluaisin vain mainita pari asiaa, koska tämä on tärkeä. Esittelitekin hyvin ja haluan painottaa tätä. Ja että verkko Euroopan välineistä ottaa tähän varoja mukaan. No tätä me katsomme kyllä vähän nyt tässä epäilen, että luodaanko tällä tälläkin sitten lisää, lisää investointeja. No, me näemme sitten lähivuosina koska mä toivoisin, että taas verkko Euroopassa pysyisi on paljon varoja näin liikennevaliokuntana ja löydettäisi jotain muita ratkaisuja tähän. Tätä haluan vain painottaa. Ja uskon, että meidän entinen puheenjohtajammekin näkee asian samalla tavalla. Kiitoksia sitten komissio. Avagaro, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kiitollinen siitä, että kutsuitte minut tänne liikennevaliokunnan kokoukseen tänään. Komissio haluaisi käyttää, äh, kiittää valmistelija Salinia esitetystä äh, tekstistä ja pane merkille ehdotukset. Komissio haluaisi äh, vakuuttaa teille, että Euroopan unionin projektissa liikennesektoriin kiinnitetään paljon huomiota. Me uskomme, että monet liikennehankkeet saavat varoja esiristä. Ja näin ollen tässä budjettivarat liikente- liikennesektorille eivät vähene. Erilaiset ohjelmat ovat osa esirin prioriteetteja ja tämän vuoksi ne rahoitetaan tästä rahastosta. Olen yhtä mieltä herra Pirinskin kanssa komission näkemyksestä, neuvoston näkemyksestä tässä Koreperin lopputulos tässä saattaa aiheuttaa leikkauksia liikennesektorille joidenkin virastojen osalta. Tämän vuoksi komissio olisi erittäin kiitollinen, jos voisitte tukea meidän ehdottamaamme talousarvioesitystä ja vaatia sitä, että nämä talousarviovarat palautetaan näihin kohtiin. Kiitos. Ja kiitokset lopuksi vielä esittelijä Masmiano Salini. Kiitokset kaikille varjoesittelijöille. Ja ne, jotka ovat täällä puhuneet, ovat todellakin antaneet tässä nyt arvostusta tälle työlle, että se etenee oikeaan suuntaan. No, peruskommentteihin vielä, mitä komissiokin täällä mainitsi. On tärkeää, että tämä etenee selkeästi ja se, että on tärkeää, että me takaamme nämä investoinnit. Ja että verkkojen Euroopan väline sitten todellakin sen investoinnit katsovat koko ajan, mille on myönnetty. Se, että jotkut asiat ovat Eh, jotkut ovat verkko-Euroopassa olleet mukana, ei välttämättä sitten enää taas kuitenkaan esirissä olla sitten mukana. Joten tämä pitää katsoa tarkkaan. Esimerkiksi eh, sisävesiliikenteessä tai rautatieliikenteessä pitää katsoa näitä pitkällä aikavälillä. TRAN-valiokunnan pitää katsoa, että pidetään kiinni niistä tärkeistä investoinnista, jotka tuovat tuottajakin kasvua fiscal consolidation, se on myöskin luo sitten kasvua. Vielen Dank. Kiitoksia. 27. kello 12 mennessä pitää jättää tarkistukset tähän ehdotukseen. Ja äänestys Tran valiokunnassa on 31.8. maanantaina ja sitten täysistunnossa 28.10. Ja seuraava asia, mutta ennen kuin totean, miten tähän tuotan Brian Simpsonin tulleeksi melkein vanhalla paikalla, hän on istunut vuosikausia. Hyvä, että olet täällä taas paikan päällä, Brian. Olet, ja olet täällä koordinaattorina paikan päällä. Meillä on yhteensä 45 minuuttia aikaa kysymys- ja vastaustuokiolle. Se on enemmän kuin aikaisemmissa kokouksissa, mutta tiedät hyvin tämän kokouksen, tiedät, että lyhyestä virsi kaunis, tämä on oppinut kauan aikaa sitten, joten olemme erittäin tyytyväisiä ottaa paikan päälle. Nyt saat puheenvuoron. Brian Simpson, sinulla on puheenvuoro. Well, it's a bit strange, I have to say, coming back to the committee. No aika outoa kyllä tulla tänne takaisin tänne valiokuntaan. Mukava olla täällä puhumassa teille ja puhumassa valtamerten moottoriteistä. Euroopan unionissa on noin 505 miljoonaa ihmistä. Aika iso alue ja vaaditaan suuria ponnistuksia liikenteeltä, jotta kohesio ja riittävä pääsy voidaan taata markkinoille ja kauppaan. TEN-T pyrki saavuttamaan nämä tavoitteet ja varmasti olette samaa mieltä kanssa siinä, että meidän täytyy saada yleiseurooppalaisia ratkaisuja eikä kansallisia sellaisia aikaiseksi. No kyllä, olette ihan samaa mieltä. Jäsenvaltioiden täytyy olla tietoisia siitä, minkälaisia liikennemuotoja on tarjolla, ja mitä on tarjolla kymmenen vuoden kuluttua. Joten näin pääsymarkkinoille voidaan suunnitella tehokkaasti. Kansallisia kuljetusverkkoja täytyy suunnitella yhteisesti, johdonmukaisesti, ja se on nimenomaan sen siinä sisältö. Ja vaikka kuljetus ja liikenne tyydyttääkin erittäin suuren osan sisämarkkinoiden tarpeista, että 50 prosenttia, niin se ei kuitenkaan ratkaise kaikkia kuljetustarpeita. Merikuljetukset muodostavat 40 prosenttia ja sitä tarvitaan voimakkaasti. Meillä on pullonkauloja, taloudellista tappiota ja haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Kaikki nämä ovat selkeästi nousussa. Merten valtatiet osoittavat nimenomaan tätä, edustavat nimenomaan eurooppalaisen kuljetusjärjestelmän meripuolta sen järjestelmässä. Euroopan unionin kaikkein suurin kauppaa käyvä blokki maailmassa ja maailmankauppa on miltei yksinomaisesti käydään merillä 90 prosenttia äh, laivojen avulla. Euroopan unionissa 40 prosenttia EUn sisäisestä kaupasta käydään meriteitse ja 75 prosenttia ulkoisesta kaupastamme tapahtuu meriteitse. tämänhetkiset oleelliset hankkeet sisältävät äh, Suezin kanalin kakoisaasian asti, Välimeren alueen, Atlantin ja Panaman kanavan, Mustanmeren ja Pohjanmeren reitin. Viime vuosikymmenen ajan kaupankäynti Aasian kanssa on kasvanut valtavasti ja se on johtanut tietysti myös liikenteen kasvuun tällä alalla. Yhdysvaltojen ja Länsi-Afrikan kanssa käytävä kauppa on noin 30 prosenttia. Ja näin ollen liikenne keskittyy Välimeren alueelle, Suotsin kanavaan ja Rotterdamin, Hampurin ja Englannin kanalin tärkeiden satamien käyttämiseen. No se, mikä on muuttumassa, on kaupankäynti Afrikan kanssa, Etelä- ja Keski- Amerikan kanssa, Panaman kanavan kautta ja uudet mahdollisuudet, jotka EUn ja Yhdysvaltain mahdollinen kauppasopimus tarjoaa, silloin Atlanti toimii yli 900 miljoonan ihmisen kaupankäynnin välineenä. Näiden merten valtateiden kautta, kun integroidaan myös globaali logistinen ketju tähän. Meidän täytyy valmistaa EUta ei pelkästään tämänhetkisiin tarpeisiimme, vaan myös uusiin tuleviin haasteisiin. Ja meidän tulee pyrkiä laatuun myös atlanttisessa kaupassa. Jos näin tapahtuu, niin se muuttaa kaupankäynnin yleismuotoa. Meidän tulee ennakoida ja vastata haasteisiin, jotta voimme tarjota monipuolisempia ratkaisuja ja välttää tämänhetkisiä pullonkauloja ja niiden virheiden toistelua, joita on aikaisemmin tehty. Yhdysvaltojen ja Euroopan rannikkojen välillä ei ole minkäännäköisiä junia tai rekkoja, vaan aivan kuten vuosisatoja jo aiemminkin, pelkästään laivoja, jotka seilaavat meriä. Purkupaikkoja Atlantin varrelle täytyy päivittää, jotta rekat pääsevät nopeasti sieltä siirtymään sisämaahan. Eurooppalaisista satamista täytyy olla syöttöä muihin eurooppalaisiin satamiin. meidän täytyy myös virtaviivaistaa laivojen ja rekkojen ja junien käyttöä. Kaikki täytyy tapahtua huomattavasti tehokkaamman prosessin puitteissa ja parempaa logistiikkaa hyödyntäen. Meidän valtateiden prioriteetit tai tietoteknologia ja digitaalisen yhteiskunnan välineitä täytyy tässä suhteessa hyödyntää niin, että voidaan yhdistää toisista kaikki tärkeät tekijät, jotka ovat mukana liikennettä kehittämässä. Tätä minä valvonkin merten valtateiden osalta. Saatatte kysyä, että no mitä nämä merten valtatiet sitten ovat? Päätavoitteena on luoda Eurooppaa halkova verkosto, joka keskittää rahdin kuljetuksen kestäville, säännöllisille ja luotettaville meritiepohjaisille palveluille ja että integroidaan sen logistiseen ketjuun ja katsotaan kaiken näköiset rahdikuljetusmuodot. Minä en ole politiikassa niin kauan, ettenkö tietäisi, että kontit eivät äänestä. Eli lisävauhti, joka tästä saadaan, se on, että saamme nämä rahdinkuljetukset yhä tärkeämmäksi oma, omassa toiminnassamme. Näin vähennetään myös pullonkauloja maakuljetuksissa ja lisätään kestävämpien liikennemuotojen käyttöä. Jotta tehokkuutta voitaisiin lisätä liikenteessä ja parannetaan tätä, samalla parannetaan pääsyä myös äärialueille, mikä on tietysti monille jäsenille täällä tärkeää. Olen asettanut, olen asettanut itselleni kolme asiaa etusijalle, kun otin tämän koordinaattorityön vastaan, joka siis käsittelee merten valtateita. Yksi niistä on ympäristö, vaihtoehtoista polttoaineiden käyttö. Kaksi oli merikuljetusten integrointi logistiseen ketjuun, jotta voitaisiin saada ihmiset puhumaan toisilleen. Ja kolmanneksi oli meriturvallisuus ja liikenteen hallinnointi ja inhimillinen elementti. Tämä tapahtui juuri Costa Concorde onnettomuuden jälkeen, jonka saatatte muistaa. Ja se laitettiin yhdeksi prioriteetiksi. Yleistavoitteenamme on palvella tätä alaa, yhdistää satamat eurooppalaisiin sisämaahan, yhdistää satamat satamiin, yhdistää satamat käytäviin. Ja ottaa mukaan kolmannet maat yli merirajojen, Mustan meren, Atlantin ja Välimeren. Näin eurooppalainen sisämaa sitten yhdistetään muihin kolmansiin maihin. Ensimmäinen verkko Eurooppa-osassa meillä on 33 miljoonaa kohesiossa ja 6-13 miljoonaa muuten. Ja ehdotukset on saatu rahoitukseksi, jotka koskevat kohesiota ja verkkojen Eurooppaa, on 283 miljoonaa euroa, yhteisinvestointeina 741 miljoonaa euroa. Kun valitsimme prioriteetteja, niin ympäristössä valitsimme 20 hanketta, 392 miljoonaa euroa investointeja ne tuovat ja 147 miljoonaa eurooppalaisena osallistumisena. Meillä on kuusi toimea, jossa on kyseessä nestemäinen kaasu 676 miljoonaa tukina ja se sisältää erilaiset investoinnit. Ja sitten merikuljetuksen logistisen ketjun sillä meillä on viisi hanketta, 265 miljoonaa investointeja, joista 98 miljoonaa eu osiona. Ja meriturvallisuus liikennehallinnoinnissa ja inhimillisessä puolessa meillä on neljä hanketta, 22 miljoonaa investointeja, 36 miljoonaa on EUn osuus. Tulevaisuudessa meillä on yksityiskohtainen täytäntöönpanosuunnitelma, joka julkaistaan teille, joka tulee siis kesäkuussa 2015. Artikla 4 alaisuudesta ten asetuksesta ei kun artikla 21 puhujakorjaa. Ja nyt tutkimus, joka tehdään joka käynnistetään. Esittelemme sen. Se kattaa ajan tästä päivästä vuoteen 2017 asti. Ja meillä on sitten Merten valtatessa Tentissä myös uusia hankkeita sekä 2015 vuonna että myöhemmin. Ja haluaisimme niihin saada mukaan enemmän ihmisiä. Tässä vaiheessa haluaisin todeta, että olemme siirtyneet merten valtateista merten valtatie-hankkeesta. Eli meillä on tässä hirvittävän monta hanketta esitetty tämän piirissä, mutta tarvitsisimme kyllä sitten <laughs> lisää rahoitustakin niiden toteuttamiseen. Jos te siihen onnistutte, niin se millä, kyllä minulle sopii. Millä tavalla saadaan aikaiseksi johdonmukainen suunnitelma? Sen suuntaviivat on esittänyt teille ja Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille yksityiskohtaista täytäntöpanon varten. Merten valtateiden kohdalla toinen vuosi kolmannes vuoteen 2016 asti pohjautuu niihin neuvotteluihin, joita on käyty sekä julkisten että yksityisten sidosryhmien kanssa ja kuuntelemme tietysti teitä. Miten tämä hoidetaan? Sen käyttävät ovat eurooppalaisia. Eli sen sijaan, että käydään tämän maantieteellistä konsultaatiota, minä käyn, siirryn koko Euroopan eri sidosryhmien puoleen. Karol Vink ja minä toimimme siis horisontaaliselta pohjalta. Ja sitten käytävä on pystysuora, eli ja muut keskittyvät sitten niihin niin maihin, jotka kuuluvat näihin väyliin. Minun täytyy katsoa taas koko näkymää ja voin todella sanoa, että me olemme todellakin eurooppalaisia TENSI-koordinaattoreita. Se on tärkeää ymmärtää, koska se merkitsee, että noin 400 satamaa ja luoja miten monta alusta tähän kuuluu. Tämä on hankala työ. Ja tässä suhteessa tietysti meillä on vaikeuksia jäsenvaltioiden kanssa koosion rahoituksessa, ja enkä mene nyt sen pidemmälle todetessani, että olen aina ollut rautatiemiehiä, mutta jäsenvaltiot eivät ole olleet niin pakkomielteisiä näiden rautateiden suhteen. Ja nyt olen siirtymässä pois sieltä. merikuljetuksessa ja Euroopan parlamentin liikennevaliokunnassa on nyt käymässä, jotta teidänkin tietotaitonne tulisi mukaan tähän prosessiin, jotta oltaisiin osana tehokasta TENTI-verkostoa, mertenvaltateita, jotka ovat tässä suhteessa avainroolissa. Näin ollen siis laivakuljetukset ovat tärkeässä asemassa. Olen vakuuttunut siitä, että merikuljetukset koulutus ottaa oikean paikkansa tärkeänä kulmakivenä meidän liikenneajattelussamme ja politiikkamme muotoilussa. Aivan liian pitkään merikuljetukset ovat saaneet olla vain morsiusneitona, eivätkä itse morsiamena. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia Brian. Oli suuri ilo kuunnella sinua, kuten eilen, ennenkin. Ja sitten koordinaattori, koordinaattorisouksi. No. Niin, ole hyvä. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Simpson. Tuvo siempre mi respeto como adversario. No niin, kiitoksia. On ilo, että sinä olet täällä paikalla. Ja minä aina kunnioitin sinua, kun olit tämän valiokunnan puheenjohtaja. Toivomme kaikkea hyvää herra Simpsonille. Hän on oikein työtelijäs ihminen ja on aivan totta, että minäkin olen aina huolissani rautateistä, aivan niin kuin puheenjohtajan pyöräilystä. Nämä asiat sopivat yhteen nämä asiat. Tehokkaan liikennemuodon edistäminen tässä mielessä merten moottoriteet ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta merikäytävistä tulisi merten rautateitä, ja nämä ovat tärkeä osa Euroopan tulevaisuutta. Verkkojen Eurooppa-väline ja meret ovat Euroopan unionin horisontaaleja prioriteetteja – tässä on kolme prioriteettia, jotka ovat erittäin tärkeitä. Ensinnäkin ympäristö ja saastepäästöjen vähentäminen, toiseksikin meriliikenne logistiikkaketjussa ja kolmanneksi eri teknologiset uudistukset, jotka parantavat meriliikettä ja meriturvallisuutta. Meriturvallisuus, koulutus ovat tärkeitä asioita. Hyvä puheenjohtaja, tärkeää tässä on parantaa eri liikennemuotojen välisiä yhteyksiä. Tässä ei ole oikein, että painotetaan rautateitä ja sisävesiliikennettä. Eurooppalaiset satavat ovat mukana kaikissa, kaikissa liikenneyhteyksissä. Logistikaketjun täytyy olla hyvä ja tämä on prioriteettiasemassa merten moottoriteissä. Tässä tarvitaan vielä kymmenettä moottoritietä Eurooppaan, eli merten moottoriteitä. Euroopan unioni suuntaa resursseja merisatamiin. Ne ovat tärkeitä teollisen kilpailukyvyn osalta. Ne ovat tärkeitä myös esimerkiksi työllisyyden ja meriturvallisuuden suhteen. Täytyy tukea sellaisia ohjeita, joilla voidaan, paran- ohjelmia, joilla voidaan parantaa satamien kilpailukykyä. Herra Simpson sanoi aivan oikein, että tässä tarvitaan lisää rahoitusvaroja. Olemme yhtä mieltä herra Simpsonin kanssa tässä näin. Olemme, sit, annamme sitoumuksemme poliittisesta tuestamme tälle kymmenelle käytävälle meri, merten moottoriteille. Se on äärimmäisen tärkeä liikennemuotona. Ilman tätä satamat ovat tehottomia eivätkä rautatietkään pysty omaa tehtävänsä täyttämään. Joten olemme erittäin tyytyväisiä tästä tehdystä työstä ja te voitte laskea meidän poliittisen tukemme varaan, ei pelkästään niiden asioiden osalta, jotka te toitte jo esillä, vaan myös siinä, että vaaditaan lisää resursseja niin, että reaalit mielessä tästä kaikesta voi tulla todellisuutta. Kiitos. Kiitoksia, Ismail Hertog. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä Brian. Ensinnäkin minäkin omasta puolestani olen toivottanut tervetulleeksi näihin tiloihin, jotka tunnet hyvin. Minulle ja minun ryhmälleni on suuri ilo nähdä sinut taas täällä ja kuulla sinun äänesi. Näytät hyvältä. Toivottavasti sinulle kaikkia hyvää jatkossakin. Hyvä Brian. Niin tämä aika parlamentin jälkeen on tehnyt sinulle hyvää. Sen, sen näkee. Hyvä Brian, sinulla on tärkeä aihe ja se on tärkeä tehtävä myös. Tiedät, että viime aikoina, kun me teemme kiinteää yhteistyötä tnt t suuntavivojen osalta, minä olen silloin siinä myös esittelijänä mukana, minä silloin, silloin tai niin, että me kritisoimme silloin itseämme ja unionia, mutta kuitenkin todeta, että tässä tässä aiheessa, tässä strategiassa voisin väittää, että olemme ainutlaatuisia maailmassa. Euroopan unionissa ollaan niin pitkälti olemme luoneet verkoston, jolla on selkeät tavoitteet, ja että kaikki voidaan verkottaa sillä tavoin, että on myöskin lisäarvoa loppujen lopuksi. Siinä varmaan tiedät paremmin kuin kukaan muu täällä huoneessa, että aikaisemmalla kaudella TNTssä 2010-2014 meret eivät ole missään roolissa silloin. Ja silloin emme käyttäneet unionissa tätä mahdollisuutta hyväksemme, mutta sitten komissio tunnisti todellakin sen, että merten moottoritiet otettiin mukaan asiakirjaan. Tarvitsee tuskin mainita, kuinka vaikeaa oli joskus trilogissa neuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa vakuuttaa heitä sitä, että tarvitaan merten moottoriteitä. Nyt tänään, kun puhutaan merten moottoriteistä, niin ajatellaan tietenkin näistä äärialueita, jotka, on, joilla on päässyt mereen. Mutta oikeastaan tämä on minusta Euroopan unionin kokonaisuuden kannalta tärkeä asia. Mainitsit ne prioriteetit, jotka, joita voin tukea ilman muuta. Ne ovat kaikki tärkeitä ympäristö, CO2-vähennystä ja logistiikkaketjun huomioon ottaminen. Ilman logistiikkaketjun optimointia Euroopan unionissa emme tule saamaan mitään lisäarvoa tästä. Emme tule myöskään saamaan turvallisuutta toimimaan. Sitten toinen asia vielä, kun puhumme merten moottoriteistä, niin pitää puhua myöskin unionin geostrategisesta positiosta. Monet täällä varmaan miettivät sitä, että miksi unioni tekee niin vähän ulkopolitiikassaan, vaikka Pohjois-Afrikan kriisien osalta. Nämä ovat kuitenkin meidän markkinoitamme, meidän sisäänpääsykäytäviämme, vaikka Suetsin kanava Egypti on meidän kumppanimme, naapurimaamme. Emme voi jättää asiaa yksin heidän harteilleen. Kaikki nämä pakolaisvirrat, jotka siellä on, ne pitää nähdä suuremmassa yhteydessä. Ja juuri merten moottoritiet on tässä hyvä aloite sen suhteen, että tästä tulee tärkeää osa politiikkaa. Ja sitten ikävä kyllä, täytyy todeta myöskin toinen silmä vähän kosteana tässä, että Myöskin liikkuvuus ja infrastruktuuri on tällä hetkellä Euroopassa edelleenkin yksi B-aiheista. En nyt halua mainita kenenkään nimiä täällä, mutta joillekin täällä johtaville henkilöille liikkuvuus on tällainen puolitien asia. Jos vaikka katsotaan komission työohjelmaa, niin Junckerin komission työohjelmassa on vain viisi artiklaa käsittelevät liikkuvuutta, ja ne ovat hyvin yleisiä. Joten ne, jotka ovat asiantuntijoita, kuten sinä tällä alalla, niin meidän pitäisi yhdistää voimamme, että tämä asia tulee tarpeeksi esille ja saa sen arvon, mikä se ansaitsee. En nyt halua tässä mikään suuri champano olla tämän asian suhteen, mutta kun jos katsotaan maailman muita alueita, niin eivät muut alueet ole toimettomana. Jos katsotaan vaikka Amerikan suuntaan, me tiedämme, että Panavan kanavan lisäksi, jonka mainitsit myöskin Kuotamalla tai Nicaragua, pyrkivät tekemään oman yhteydensä Tyynenvaltameren ja Atlantin välille. Ja jos olen oikein nyt asia tutkinut, niin 40 miljardia dollaria on tätä varten osoitettu. Ja tämä on tärkeä asia. Tämän takia me saa keskustella pelkästään riidellä T-tipistä ilman, että otamme huomioon myöskin nämä muut asiat. Ja vielä lopuksi lause tämä Junckerin suunnitelmaa, jota tietenkin tuemme, ja vaikka tietenkin vähän epäilemme, koska meidän varoimme tässä käyttää. Meidän pitäisi pyrkiä ottamaan merten moottoritiet myös mukaan yksityisten investoijien kautta tähän Junkerin ohjelmaan. Jos tässä onnistumme, niin tällä tavoin saamme myöskin tällä paremman paikan. Robert Shield seuraavaksi. Kiitoksia Brian, on oikein hyvä, että olet täällä takaisin taas valiokunnassa vaikka sinulla on uusia tehtäviä ja kiitoksia tästä erittäin hyvin, hyvin vahvasta ja tarkasta esityksestäsi. Oma kysymykseni. Itse asiassa minulla on kaksi asiaa tässä. Toiseen kollega jo puuttuikin. Minkälaisia mahdollisuuksia näet esirahastolle? Edellisessä merten moottoritie hankkeessa oli ehdotus 850 miljoonasta eurosta seitsemälle vuodelle kokonaisuudessaan. Näyttäisi, että nyt olisi hyviä mahdollisuuksia käyttää uutta rahastolähestymistapaa niin, että saataisiin näitä merten motoriteita varten myös yksityistä rahoitusta. Millä ta- tavalla näet tämän? Ja sitten toinen asia, eli maantieteellinen neutraalisuus. Tämä oli yksi Junckerin suunnitelman ydinasioista. Minne näkisit näiden varojen menemän merten moottoriteiden osalta? Millainen tämä kartta nyt olisi? Uskotko, että varat suuntautuvat geopoliittisesti tärkeämmille alueille, vaiko vain myös vähemmän tärkeille. Ja sitten toinen seikka, joka liittyy näihin käytäviin, eli Pohjameri ja Itämeri, päästörajoitusalueet. Millä tavalla näet kehityskulun esimerkiksi nesteytetyn maakasun käytöstä laivaliikenteessä? Näetkö, että tässä on Pohjanmerellä ja Itämerellä kehityksen esteitä näiden uusien sääntöjen osalta? Vai onko tämä enemmän mahdollisuus? Onko tämä este vai onko tämä pikemminkin este asian kehittämiselle? Nyt tässä olivat tämä huomioni nyt se, mitä Ismail vielä sanoi näistä uusista kanavista, itsekin mainitsit Uuden Panaman kanavan ja sitten Suetsin kanavan. Minä olin Eurolat-ryhmässä mukana. Me vierailimme Uudella Panaman kanavalla juuri ennen kuin työt saatiin loppuun ja panamalais oli vakavia epäilyksiä sen osalta, että tekevätköhän nikarakovalaiset mitään vakavaa asian suhteen tulevaisuudessa. Me olemme tottuneet tällaisiin suuriin haasteisiin, jossa on valtaiset rahoitukset ja sitten tämä onkin pelkkä kupla, koska tukea ei oikeasti tulekaan. Millä tavalla sinä näet tämän asian? Voisit hieman työstää vielä enemmän tätä globaalia mer- merikulkualan kehitystä yhdessä merten valtatiekysymyksen kanssa. Brian. Kirsten kiitoksia. Brian, suuri ilo, että näin sinut täällä. Ja täytyy todeta, että oli erittäin jännittynyt, kun näin, että olet täällä merteen moottoriteitteinen koordinaattori, vaikka tiedät, että olet siis autotiemies. Mutta uskon, että varataan nyt laivojenkin tottunut aika hyvin jo. Joten olen erittäin jännittynyt, mitä tässä tulee sitten seuraavaksi. Tiedän, silloin 2009, kun minua kiinnosti integroitu meripolitiikka ja meriala yleensä, niin se on sanottu, että siinä mitä sinä sen kanssa haluat tehdä. Ja nyt sinä varmaan tiedät kyllä tär- meriteiden tärkeyden Euroopalle, varsinkin Iso-Britannialle. Ja integroitu meripolitiikka on edelleenkin minun harrastukseni. Ja tietenkin nämä merten moottoritiet kuuluvat tähän myöskin. Kuten puhutaan, 9 prosenttia kuljetuksista kulkee merten ylitse. Ja tässä on tietenkin tärkeää, että kaikki toimii hyvin. Ja hyvin yhteydessä toisissaan, ettei päästöjä synny liikan paljon. Ja sen lisäksi, Erto mainitsi täällä, että meri on myöskin geostrategisesti tärkeä alue, ettei tämä, tätä saa unohtaa missään nimessä – kun ajatellaan vaikka tällä hetkellä välimerellä tapahtuu pakolaisten pelastamisen osalta, niin kyllä merten moottorit ovat jännit vaihe tällä hetkellä. Mutta yksi kysymys vielä, ihan konkreettinen kysymys lopuksi. Nimittäin, ovatko koordinaattorit aina tarpeeksi koordinoineet tarpeen kaikkia ohjelmia, niin haluaisin kysyä, että otetaanko sinut mukaan Itämeren strategia, Pohjanmeren strategia ja Adrian, Ionian meren strategioihin. Tähän on moni, monia meristrategioita, joissa rannikkovaltiot miettivät, miten voidaan toimia. Niin kyllä minun mielestä merten moottoritiet liittyvät myös tähän. Kysynkin sinulta, että oletko mukana tässä tai onko sun ihmisiäsi mukana? Jos ei, niin tämä pitäisi muuttaa. Ja toinen kysymys. Onko tiettyjen jäsenvaltioiden kanssa ongelmia, jotka ehkä tarvitsevat tukea Tiedän, että kaikkia voi ehkä kertoa täällä, mutta myös tämä on tärkeä asia, koska minun mielestäni me tarvitsemme hyviä merten moottoriteitä. Tämä pitää toimia kaiken kunnolla. Satamien pitää toimia ja myöskin niillä pitää olla yhteys mantereille, muille alueille. Joten tämän takia olisi hyvä täällä parlamentissakin kuulla, että täällä tehtäisiin enemmänkin asian eteen? Tämä oli toinen kysymys. Sitten kolmas kysymys. Robert Sealen kanssa juuri puhuin NNGstä, tästä kaasusta, nestemäisestä kaasusta ja, ja sitten myöskin, miten, miten liitytään tämä myöskin sitten nestemäiseen ja kiinteään kaasuun koska pelkää vähän pahan, että tämä saattaa olla päästöjäkin. Joten skrappereiden suhteen, miten toisiko tässä EMSAn kanssa tai muiden valvontaviranomaisten kanssa, että toimitaanko tässä oikealla tavalla, koska joskus näitä skrappereita käyttää. Ettei, ettei kaikki sitten vaan päässyt vapaaksi. Sitten, miten nämä kaukaiset alueet, kaikkien äärialueet, miten ne ovat tässä mukana? Totta kai aina Manner on mukana, mutta saarillakin on ongelmia ja heillä saattaa olla huonot yhteydet. Ja tenteessä merten moottoriteistäkään voida kaikkia satamia ottaa huomioon. Mutta nämä kaikkien kaukaiset alueet, äärialueet, ne ovat tässä mukana. Sitten kyllä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Brian. Te olette tullut vierailulle tänne parlamenttiin. Edellisen kerran olemme tavanneet silloin, kun olit liikennevaliokunnan puheenjohtaja ja minulla oli puolet pidempi tukka. Eli tukka lähti parlamenttiin tullessa. Ähm, äh, It's the problem. Um, problem. <laughs> Käytän tilaisuutta hyväkseni ja kysyn tällä kertaa kaksi Pohjoismaihin liittyvää merellistä kysymystä. Millä tavalla näette Ruotsin ja Suomen välille suunnitellun Midway Alignment-hankkeen Uumeo Vaasa edellytykset saada rahoitusta tulevina vuosina. Se on meille molemmille maille, Suomelle ja Ruotsille, tärkeä yhteysreitti, varsinkin tavaraliikenteen osalta. Sen lisäksi kysyisin myös näkemystäsi ensimmäinen ensimmäistä 2015 voimaan tulleiden rikkirajoitusten vaikutuksista Itämeren meriliikenteen kilpailukykyyn. Miten aktiivisesti nyt seurataan EU-tasolla rikkirajoitusten vaikutuksia ja erityisesti syntyykö siirtymiä meriliikenteestä esimerkiksi raskaaseen transiittoon eli rekkakuljetuksiin. Ja äh, kolmantena kysymyksenä rohkenisin kysyä vielä, että huomioidaanko millään tavalla Motorways of the Seas kokonaisuudessa sitä potentiaalista siirtymää, kun puhutaan mahdollisista pohjoisista uusista liikennereiteistä. Kiitoksia. Danke sehr, jetzt Werner Kuhn. Kiitos, Werner Kuhn. minä voin painottaa vain, olen erittäin tyytyväinen minäkin, että olet täällä paikan päällä, niin kuin muutkin kollegat ovat todenneet. Me teimme viime kaudella ja edellisellä kaudella paljon hyvää työtä. Silloin puhuttiin tästä From Road to Sea aiheesta. Ja nyt sinulla onkin tämä merten moottoritiet aiheena. aiheena. Tämä on ihan looginen jatko liikennestrategiassa. Ja me kaikki tiedämme, että täällä pohjoisessa ja etelässä jaamme nämä satamat eri kategorioihin ja sitten myöskin maatiet ovat verkko Eurooppa-välineen ja muiden välinen avulla yhdistetty. Ja että merten moottoritiet on yksi Euroopan keskeisiä akseleita. Tämä on myöskin meidän valiokuntamme ansiota, koska alueen perin ei ollut ihan selvä, että merten moottoriteistä tulee tällainen eurooppalainen toiminta-akseli. Kuitenkin tärkeää on se, kuten täällä mainittiinkin jo, että, että Pohjois-Amerikka ja Kaakkois-Aasian kanssa meillä on tärkeää tavaranvaihtoa, myöskin kontti tavaranvaihtoa. Ja myöskin Suetsin kanalle, tämäkin mainittiin täällä. Ja sitten taas Atlantin ylikulkeva liikenne, joskus saa Rotterdamin, Hampurin ja muitakin satamia, jotka ovat tärkeitä tässä yhteydessä. Ja Maasflak 2. Tämä on tietenkin sellainen tilanne, että tässä pitää todeta, että nämä suuret 14 tonnin ja 21 tonnin konttilaivat, ne viedään siellä sitten satamaan. Ja sitten tehdään short shippingia, eli ne jaetaan pienempiin konttialuksiin nämä, jotka menevät sitten pohjois- ja eteläsuuntaan tämän jälkeen. Eli kysymykseni on, miten tämä on otettu mukaan tähän konseptiin? Investoidaanko myöskin laitteistoon, että tällainen jakelu on mahdollista ja että voidaan jatko kuljettaa tavaroita, tämä on tärkeää muuta – Jotenkin tarvitaan myöskin strategisia pisteitä tälle. Suetsin asiat ja myöskin Pireuksen sataman asia taas sitten Kreikassa. Ne ovat, ne ovat näissä kriittisiä investointihankkeita, joissa eurooppalaisten ei pidä pelkästään tarkkailla asiaa, vaan myöskin lähteä mukaan näin vahvasti. Tämä on erittäin tärkeää meille. merellä käytetty energia on huomattavasti edullisempaa kuin maalla. Tämä on tosiasia, eikä ympäristöasiat, siis se jo päästöjen vähentäminen ja ETS, eli päästökauppa, on hyvä mikä myöskin, että LNG on tässä mukana. Ja ja myöskin näiden tank- bulkkilaivojen kautta voidaan jakaa sitten kaasua meriteitse, eli nesteytyä maakaasua. Ja sitten jos tällainen jatkokuljetus lisääntyy, niin pitää miettiä myöskin turvallisuusasioita. Ajatellaan vaikka Skandinavian reittejä tai kakkoisreittejä kanaalia. Onko näissä sitten jo Galileo-navigointijärjestelmät mukana näissä laivoissa, että voidaan turvallisuus taata, ja että myöskin valvontaa. Ja Posporuksen Salmi myöskin mainitsi tämänkin, Brian. Se on sitten Moustanmeren suuntaan se yhteys taas. Niin täällä on myöskin paljon keskustelua näistä aiheista. Ja sitten täällä puhuttiin aikaisemmin siitä, kuinka, kuinka vähän rikkiä saa vaan olla näissä alusten polttoaineissa. Tästä oli kauhean keskustelua ja haluan nyt, tai sitten kaasunpesulaitteistakin puhuttiin myöskin paljon. Ja nyt, nyt, nyt ei enää paljon puhutakaan siitä, että estettyä maakaasua tai kaasunpesulaitteita käyttäisi. Miten, miten sinä näet tämän tilanteen tällä hetkellä? Kiitoksia, Teresa Griffith. Uh, thank you, Chair. Brian, it's fantastic. Kiitoksia puheenjohtaja. On aivan upea Brian nähdä sinut taas täällä parlamentissa. Ja sinähän olet ollut yksi menestys. Äh, olen ollut sinun seuraajasi alueella ja vaikka oletkin poistunut täältä, niin olet ollut mukana kampanjoinnissa. Niin, Brian, tämä merten moottoritiehanke voi saavuttaa useita satamia Euroopan unionissa ja tämä parantaa laatua ja myös työllisyyttä. Tämä on äärimmäisen tärkeää meille. Oikein hyvin tiedätte, että tällä hetkellä me yritämme Liverpoolin satama, satamaa elvyttää. Millä tavalla näet merten moottoritiehankkeen antavan lisäarvoa Liverpoolin satamalle ja koko tuolle ö, alueelle? Täällä voidaan taata korkeat työpaikkastandardit ja suojella työpaikkoja, samoin kuin antaa oppimismahdollisuuksia nuorille. Äskettäisen ILOn tutkimuksen mukaan naismeren kulkijoiden määrä on vain noin 2 prosenttia globaalista tasosta ja 20 prosenttia liikennesektorilla työntekijöistä on naisia. Millä tavalla aiotaan, voitaisiin puuttua tähän epätasa-arvoon työntekijöiden keskuudessa? meren, merenkulkusektorilla. Kiitos. Eh, Hyvä puhemies, kiitoksia kovasti. Minä olen uskokseni ainoa tässä valiokunnassa, joka on jäsen tässä valiokunnassa, joka ei ole työskennellyt Brian Simpsonin alaisuudessa. Minun täytyy myös kirjoittaa tästä asiasta lausunto IMKOon, mutta tässä suhteessa on kyllä kovasti taaksepäin Paljon pahemmin ovat asiat kuin silloin, kun Brian Simpson oli puheenjohtajana. Ensimmäinen kysymys. Viestintä. Mitä Brian Simpsonin joukkio tekee viestinnän asialle? Me asiantuntijoina meidän täytyy tietää, mikä meidän valtatiet ovat, mutta kansalaiset Euroopassa tietävät kaiken kreikkalaisista, mutta eivät mitään merten valtateistä. Millä tavalla viestitätte tästä? Toinen kysymys. Tämä hetkinen tilanne. En oikein ymmärrä sitä, mitä te teette vuosien 2014-2020 välissä. Tämä lehtinen käsittelee hankkeita vuosien 2007-2014 välillä. Mikä nyt on se toiminta, jota tehdään vuosina 2014-2020? Se, mitä Gesine jo sanoi, yhteistyö muiden koordinaattoreiden kanssa. Tiedän, mitä Brian vastasi, että hänen mielestään yhteistyö on hyvää, mutta minä haluan taisteluja. Minä haluan nähdä konflikteja. Haluan nähdä, että yksi haluaa A, toinen Simpson haluaa B, ja millä tavalla nämä sitä ratkaistaan. Sillä pelkästään rauhallisena oleminen ei johda mihinkään. Kyllä pikku taistelu tekee terää. Kansainvälinen mm, merijärjestö hyvin pitkälti laivakuljetukset ovat kansainvälisiä, kuten Ismailkin totesi. Teettekö yhteistyötä kansainvälisen merikuljetusjärjestön kanssa? Ja lopuksi sitten satama-asetus. Mehän täällä työstämme sitä. ruoppaukset ja ei-ruoppaukset ja kilpailu eri satamien välillä ovat tärkeitä kysymyksiä. Voisitteko sanoa siitäkin jotain kiitoksia? Danke sehr, jetzt Keith Taylor. Kiitoksia Keith Taylor. Well, hello Brian. Hei Brian. Täällä minä olen. Oikein hauska nähdä sinut taas. Näytät oikein hyvältä. Minulla on pari yksinkertaista kysymystä sinulle. Ehkä voisit hieman näistä sitten puhua. Ensimmäinen kuuluu näin. Millä tavalla merten moottoritiet maksimoivat lyhyen välimatkan laivakuljetuksia? Onko sinulla parhaista käytänteistä esimerkkejä? Millä tavalla rajat ylittävä integrointi ja eri merisatamien välinen yhteistyö voi antaa oman panokseensa merten moottoriteiden tehokkuudelle? Tässä pari kysymystä. No, toinen uudestaan vielä. Tämä toinen kysymys kuuluu siis niin, millä tavalla rajat ylittävä integraatio ja eri merisatamien välinen yhteistyö antaa oman panoksensa merten moottoriteiden paremmalle tehokkuudelle. Danke oh. Jetzt. Kiitoksia sitten George Bach. Ja, vielen Dank, äh, herzlich. Kiitoksia ja tervetuloa minunkin puolestani. Täällä on aika vastaanottaviakin puheenvuoroja. Eli olet edelleenkin erittäin suosittu valiokunnassamme. Ja mitä puhutaan infrastruktuurista, logistiikasta ja niin edelleen sitten, niin uskon, että kolmas asia, mistä on tärkeä, jonka mainitsit, ehkä liikenteen hallinta ja inhimillinen tekijä siinä. Me tiedämme, että kohta puoli meillä on liikenteessä ja pelkästään meriliikenteessä pulaa ihmisistä. Tarvitsemme, nyt tarvitsemme vietnamilaisia, filippiniläisiä avuksemme. Ja uskon, että myöskin meri strategian osalta tarvittaisiin myöskin yhteinen strategia tähän liittyen. Onko tähän liittyen jotain ehdotuksia, jotain tähän inhimilliseen puoleen liittyen? Kiitoksia sitten Susi Anderson. Thank you and Brian. Kiitoksia. Brian on todella hienoa nähdä sinut täällä eri toten meille, yhdistyneen kuningaskunnan ihmisille. Olemme erittäin iloisia, että näemme sinut täällä paikan päällä Haluaisin vahvistaa sitä, tukea sitä, mitä Ismail sanoi. Eli miten tärkeä tämän koko kysymyksen rahoituselementti on? Millä tavalla näet tämän asian kehittyvän? Olen tarkastellut yhdistyneen kuningaskunnan hankkeita ja on oikein hyvä, että näihin on saatu siltä rahoitus, jota todella vahvasti tarvittiin. Tämä on alue, joka on äärimmäisen tärkeä. Haluaisin kysyä sinulta myös, mitä mieltä olet mega-alusten kehittämisestä ja siitä, että OECDn äskettäinen raportti eh, megaaluksista, mitä se sinusta vaikuttaa ja millä tavalla tämä eh, suuntaus tämän asian osalta vaikuttaa kokonaisuudessaan merten moottoritien hankkeeseen. Mehän tiedämme, että osittain tämä on hyvä asia, mutta toisaalta siinä on myös ongelmia. Ja vahvist, vahvasti olen yhtä mieltä siitä, mitä Teresakin sanoi työpaikoista ja kasvusta ja laadukkaista työpaikoista. On hyvä nähdä, että inhimillinen elementti ja koulutus on vahvasti otettu mukaan merten moottoritietä hankkeeseen. Mutta yleisesti ottaen, miten me muissa asioissa pärjäämme, eritoten kun ajatellaan merenkulkijoiden työolosuhteita yleisesti ottaen. Me äänestimme viime viikolla parlamentissa tästä kollektiivisista merenkulkijoiden oikeuksista, mutta meillä on vielä haasteita esimerkiksi laivojen liputusten osalta ja työpaikkojen laatujen suhteen. SDn kollegat, monet muut täällä haluavat järjestää syksyllä seminaarin työolosuhteista ja sosiaalisesta edistyksestä merenkulkusektorilla. Tästä kuulisimme mielellämme sinulta. Euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin toivotan Brianin tervetulleeksi, vaikka se nyt poliittisesti tärkeää olekaan, niin olen täällä. Hänenkin toimikaudellaan on todellinen ilo saada nähdä hänet uudestaan. Haluaisin esittää yhden kysymyksen. Yritän selvittää sitä. Marko Polo-aloite, joka lakkautettiin, oli ikään kuin tämän saman asian ympäriltä, eli merikuljetukset ja yhteisön sisäiset kuljetukset. Merten moottoriteissa on yksi ongelma, eli on kaksi näkökulmaa. Yksi kuuluu tähän infrastruktuuripuoleen satamiin, eli satamien kapasiteetti käsitellä oikeanlaisella infrastruktuurilla laivausta. Mutta Marko Polossa oli tärkeä asia. Eli siellä oli tiettyjä ongelmia laivan varustajien kanssa. Voidaanko ajatella, että merten valtatiet ovat ikään kuin samojen välineiden käyttöä ja jatkoa, samat alukset kansainvälisessä merikaupassa, joka suuntautuu Euroopan unionin, vai tarvitseeko se erityisvarusteita. Jos erityisvarusteita tarvitaan laivavarustuksessa, merten valtateillä, onko olemassa asianmukaisia työkaluja, sillä lähtökohtaisesti ähm, Verkon Euroopan välineessä ja TENTI-välineessä ei ollut säännöksiä, joiden avulla voitaisiin rahoittaa aluksia paitsi horisontaalisissa prioriteeteissa, mehän juuri puhuimme näistä ja tietyistä mahdollisista muutoksista, joita voitaisiin hyödyntää esimerkiksi käytetyn polttoaineen kohdalla. Kysymykseni, ovatko alukset itse tärkeä aihe ja jos ovat, onko meillä välineitä sen suhteen, että voidaan ottaa käyttöön sellaisia järjestelmiä, jotka sopivat short shippingiin merten valtateissa? Danke sehr, jetzt Jackie Foster. Kiitoksia, Well, thank you, Chairman, and it's very good to see Brian. Kiitoksia puheenjohtaja. On ilo nähdä Brian sinut täällä. Ikään kuin et olisi koskaan ollutkaan poissa täältä. En tiedä, onko tämä, kuuluuko tämä välttämättä sinun vastuualueesisi, mutta tämä kannattaa kyllä ottaa esille, koska olen vieraillut Euroopassa useissa eri satamissa ja siellä huomiotani on kiinnittänyt se, että kenties muistut, muistatte, että silloin kun olit vielä täällä, me käsittelimme tätä ja myös envivaliokunnassa pääosasto, liikennepääosasto tätä käsitteli, eli rikki direktiivi. Tämä oli varsin ristiriitainen. Tämä otettaisiin käyttöön Pohjanmerellä, mutta ei toisissa paikoissa ja niin edelleen, niin edelleen. Tämä on matkustajalaiva teollisuuden kannalta ollut sellainen, että tässä on valtaisesti käytetty rahaa eri laitteisiin. On kuitenkin toinen direktiivi tai asetus, eli puhtas, puhtaat vedet asetus. Ja tätä sitten on käsitelty, hoidettu ympäristöpääosastolla. Nyt näyttää siltä, että tässä on vastakkainasettelu. Jos Brian voisi tähän nyt kiinnittää huomiota, meillä on sellainen teollisuuden ala, joka noudattaa rikkidirektiivimääräyksiä, on investoinut valtaisesti rahaa tähän. Nämä alukset kulkevat EUn joissakin satamissa, joista nyt pelataan paikallisilla lainsäädännöllä ja näin ollen nämä, alukset eivät, nämä satamat eivät voi käyttääkään laitteistoa, jotka sopivat alustalaitteistoon. Sitten kun puhutaan ympäristöpääosaston kanssa, niin sielläpä sanotaan, että puhtaat vedet asetus on korkeammalla sijalla kuin rikkidirektiivi. Nyt meillä on paljon eurooppalaisia yrityksiä, jotka ovat valtaisasti investoineet ja hyvässä uskossa noudattavat lainsäädäntöä. Ja heidät on petetty, koska, koska kukaan ei tee päätöstä siitä, miten tämä nyt oikeasti pitäisi toimia. Minä olen tuonut tämän esille teollisuuden puolesta pääosa, komission pääostossa, mutta myös ympäristöpääosasto on tässä merkittävässä roolissa. Ja se ei peräänny ollenkaan tässä, tämä on osa tätä ongelmaa. En nyt odota sinulta välttämättä vastausta, mutta tämä on osa tätä koko ongelmaa. Paikallisella lainsäädännöllä joissakin satamissa pelataan meillähän pitäisi, pitäisi olla kasvuesityslista tässä ja meidän merenkulkuliikenteemme kasvaa koviten koko maailmassa, joten olisi hyvä, jos sinä voisit hieman painostaa tämän asian suhteen, että asiat etenisivät. Kiitos. Kiitokset. Minä olen vielä tässä esityslistalla puhujalistalla ennen kuin vastaat. Ja kysymykseni on ihan yksinkertainen. Ilmeisesti on tietenkin merenkulun ja meidän puheenjohtajamme kanssa ja merenkulun välissä joku yhteys, koska meidän Paolo Kosta, hän sitten tuli, hän tuli Venetsian sataman päällikkö myöhemmin. Ja hänkin oppi niin paljon Euroopassa, että ei tarvitse nämä satamien kilpailla keskenään, vaan että kolme satamaa viidestä maa, eri maat voivat tehdä yhteistyötä ja se toimii loistavasti. Ikävä kyllä on, tässä on yksi esimerkki olemassa. Mä aina pidimme täällä eurooppalaista ulottuvuutta, jos ajattelen omaa maatani, niin Saksan liittosavallassa, Saksassa meillä ei ole liittosavaltion tasolla satamapolitiikka, vaan ne on osavaltiotasolla, eli vaikka niiden Saksanin osavaltio on vastuussa omasta satamastaan. Ja Wilhelmshaven esimerkiksi on yksi sellainen satama. Hmm. Joka tapauksessa. Niin suuret alueet ei pystynyt ajamaan sieltä sitten Hampurin saakka. Ja nyt satama on valmis. Ja nyt Hampuri sanoi, että he taas sitten ruoppaavat Elbeä, Elbejokea, että voit tämä alus tulla sitten Hampurin saakka ja mennä sinne toiseen satamaan. Eli liittosavallon tasoinen käsitys päättyy toisella tavalla. No tämä asia pitääkin siirtää tämän toiselle puolelle, jos, jos tämä päättäisiin tasolla, niin sitten päättäisiin, minne nämä varat käyttää. No minusta tämäkin on rahan tuhlausta, tämä tällainen toisia vastaan kilpailu. Ja sitten toinen asia, tämä liittyy yhteistyöhön, ja toinen asia sitten Me tänään se käyttää öljyä näissä aluksissa. Ja raskasöljy on taas sitten öljytuotannon jätettä. Ja se on tavallaan vähän niin kuin tässä nyt, Kesinen varmaan sanoisi, että tämä on niin jätteiden käsittely ilman suorattimia. No kuitenkin tässä säästetään vähän sitten rahaa tässä käytössä, mutta sitten myöhemmin maailman korjaaminen maksaa paljon enemmän. Jos käyttäisi normaalia öljyä suodattimella, niin päästöjä olisi paljon vähemmän, vaikka kuluja vähän sitten taas enemmän. Kuinka kauan tämä jatkuu vielä tällaisena? Miten aiot toimia tätä vastaan? Nyt Brian. Paljon kysymyksiä. Sinulla on puheenvuoro. Mutta sinä varmaan tiedät vastauksen näihin. Well, Let me go. I'll start. I'll take them in order. I'll go in. No niin, käydäänpä nämä kysymykset nyt tässä ihan järjestyksessä. Kun logistiikkaamme järjestämme ja mietimme, millä tavalla merten moottoritiet yhdistetään muihin liikennekäytäviin, niin meidän täytyy ensinnäkin miettiä sitä, minne mennään, minne suuntaan liikenne kulkee. Me uskomme, että tässä pitäisi rautatiet eritoten yhdistää satamiin ja investoida näihin alueisiin, koska kuten sanoin, ei hyödytä ollenkaan, että meillä on aivan upeita satamia, hienot infrastruktuurit, super, superhyperhienot systeemit, jos viisi, minuut, viisi mailia ennen satamaan rautatiet ovat aivan tukossa eikä rahti pääse eteenpäin. Me olemme yrittäneet saada suunnittelijat ottamaan huomioon erityisongelmat ja saamaan rahdin kulkemaan paremmin. Ja kun työskentelimme konsultien kanssa, niin ne sanoivat merenkulkulogistiikan ketjun osalta, että tavarat kulkevat tehtaasta asiakkaalle. Ja meidän täytyy varmistaa se, että logistiikka toimii jouhevasti ja tehokkaasti. Ympäristön osalta, no puhu, voisin puhua ympäristöstä aivan loputtomasti, mutta tässä Baltian maat, niin mielenkiintoista kyllä, IMOn mukaisesti tässä äänestivät. Ja sanotte, että tämä täytyy, tätä täytyy siirtää myöhemmäksi, mutta tätä ei voitu siirtää myöhemmäksi. Ja tämä pakotti nämä valtiot toimivaan. toimivaan. Ja nyt siellä on alhaisen riikkitason palveluihin, laitteisiin investoitu enemmän kuin missään muualla maailmassa. Minä uskon, että että kokonaisuudessaan EU-ssa päästään alemmalle riskitasolle. Tässä mennään välimerelle ja sanotaan, että ette ole vielä siellä, missä pitäisi olla, mutta kyllä te tulette olemaan siellä. Minä uskon, että välimerestäkin tulee alhaisen riskitason alue. Ja nyt infrastruktuuri alkaa olla paikallaan, aluksia on muutettu, satamapalvelut ovat kunnossa ja tänne suuntaan ollaan menossa nyt. Näin on toimittu. Olen iloinen siitä, että sain viestini läpi rahoitustarpeen suhteen. Kollegat myös sanovat varmasti, että hekin tarvitsevat enemmän rahaa. Minä en kuitenkaan heistä ole huolissani. Me olemme tällaisia New Kids on the Block tyyppejä. Käytävät, käyttävien työ on jo alkanut. Ja millä tavalla sitten perustellaan tätä sanotaan nyt vaikka näitä suuria maltieliikennetunnelia versus merten moottoritiehankkeita. Minä nyt en ole niin tässä pelissä mukana, mutta on paljon hyviä hankkeita. Ja niitä vain sitten hylätään, koska varoja ei ole tarpeeksi. Ja minä haluaisin nähdä, että ei välttämättä tässä, että itse piirakka kasvaisi, mutta siitä piirakasta pitäisi saada isompi palanen meren kululle. Ismail, tente on aivan ainutlaatuinen juttu ja tämä on oikea tapa edetä Euroopan unionin liikennepolitiikan osalta. Minä sanon, sanon tämän, koska muut yleispolitiikat Kyllähän kaikki nyt voivat olla mukana. Minä muistan kyllä, kun ensimmäistä kertaa TEN T 91 vuosikohan se nyt oli, kun tämä kehitettiin ja jokainen Euroopan parlamentin jäsen toi mukaan omat lempihankkeensa TEN-T-ohjelmaan. Mutta ei tällä tavalla voida jatkaa, että on valtaisasti hankkeita, jotka hajoavat sinne sun tänne. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa niin, että tiedetään, mitä ne haluavat. Ja pitää kiinni tästä politiikasta ja hyväksyä se niin, että saadaan jotain oikeasti aikaiseksikin. Uskon, että me oikein hyvin tämän asian osalta olemme toimineet, mutta ongelmana on se, että alun perin merten moottoritiedet eivät ole mukana ja nyt me olemme siellä. Komissio huomasi, että ne puuttuvat ja nyt merten moottoritiet ovat siellä ja ne ovat merkittävä osa tätä. Mutta tämä on ikään kuin uusi lisäke on kaikenlaisia hienoja tunneleita ja sitten on tämä merten moottoritie. Kukaan ei alun perin tiennyt, mikä se oikein on ja mitä me oikein teemme. Mutta nyt toivon, että saamme kyllä viestimme läpi. Minä keskustelin koordinaattorin kanssa ja sanoin, että jättäkää satamat minun niin minä hoidan ne. Ja sitten voimme tehdä yhteistyötä omassa käytävässänne satamien kanssa, minun rahoilla, sinun rahoillasi, ja voimme jotain saada aikaiseksi. Tämä on varmasti paras tapa edetä. Tällä tavalla voidaan saada jonkinlaista tunnustusta satamille ja meriliikenteelle, merikuljetuksille. EUn strateginen asema, oh, olen yhtä mieltä tässä, minä korostin sitä, että meidän täytyy ottaa uusia, uusia alueita tässä mukaan, pohjois afrika Moldova, Mustameri. Ja sitten tietysti kun TTIP tuli mukaan, niin Yhdysvallat ja Kanadakin astuivat kuvaan mukaan, mutta meillä on hankkeita Egyptin, Jordanian, Palestiinan kanssa, tuoreiden hedelmien käytävä tässä ja Israelin kanssa siis tuoreiden hedelmien käytävä Italiaan ja sieltä junalla eteenpäin muihin Euroopan maihin. Ja minä korostin sitä, että palestinalaiset tuotteet eivät palestinalaiset, jotka on Israelissa tehty miehitetyillä alueilla. Tämä tehtiin hyvin selväksi. Itse tein sen selväksi. Tässä on pari hanketta nyt meneillään ja on aivan tähdellistä hoitaa näitä asioita kolmansien maiden kanssa. Koska eihän voi olla merireittiä, jossa on vain yksi päätepiste, yksi lopupiste. Kyllä tässä on näitä kuljetuspisteitä pakko olla muuallakin. Robert ja strategiset investoinnit, miljardi euroa kolmen vuoden aikana. Satamathan, no mikä tahansa satama, joka on tenteessä mukana, on hyväksyttävä, hyväksyttävissä tähän. Ajatellaan nyt vaikka Rostokkia, se kyllä kvalifioituu tähän. Ja Ruotsassa, Ruotsissa ja Suomessa nämä satamat, ne myös ovat tässä mukana. Jokainen siis satama, joka on TTssä mukana, voi saada tukea ja toinen haaste, johon viittasin, oli se, että tämä oli hyvin haasteellista Itämeren suhteen, mutta tämä antoi meille mahdollisuuden tehdä jotain ja me teimmekin. Hyvin vahvasti olimme mukana Itämeren valtioiden kanssa vaihtoehtoisten energiamuotojen edistämisessä, nesteytetyn maakaasun ja niin edelleen. Sitten tuli muitakin maita, esimerkiksi Välimerellä no ei nyt suuressa määrin, mutta kyllä ne ovat kuitenkin jotenkin mukana tässä. Ja me tuimme näitä hankkeita siinä määrin kuin pystymme tukemaan sääntöjen mukaisesti. Minä toistan, että Panaman kanavahan on jo olemassa. ja Nyt on 20 30 000 konttitonneja se kulkee sieltä. Ja sitten Kiinasta ja Eurooppa, Kiinasta Eurooppaan tulee 30 000 konttitonnia. Yhä tärkeämpää on short Sea Shipping-järjestelmä saada kuntoon, koska 30 000 konttitonnia ei niitä nyt voi ihan minne tahansa viedä. Täytyy olla isoja satamia ja me tarvitsemme vaihtoehtoisia lyhyen matkan kuljetussatamia. Integroitu meripolitiikka. No tässä on käännynnäinen edessänne. Ei ole mitään niin ihanaa kuin käännynnäisen, käännynnäinen mies. Minä hyvin vahvasti puolan tätä meriliikennekysymystä. Kun ajatellaan tätä 90 prosenttia EUn viennistä, ulkoista kaupasta kulkee merten kautta ja vain 10 prosenttia ajatuksistamme suuntautuu meren kulkuun meriliikenteeseen. Tämä on aivan järjetöntä ja näin minä olen sanonut, että tulen aina sanomaankin. Merten moottorit tuotteiden osalta voidaan sanoa, että kyllä meillä alussa oli ongelmia tulla hyväksytyiksi muiden koordinaattoreiden taholta, mutta parin kokouksen jälkeen he hyväksyivät tämän. Ne, jotka olivat ensimmäisessä kokouksessa, hyväksyivät ensimmäisessä, ne, jotka tulivat toisessa mukaan, niin hyväksyivät sen silloin. Ja nyt me työskentelemme yhdessä ja yritämme saada aikaiseksi jotain myönteistä. Ja me teemme myös yhteistyötä sisävesisatamien kanssa. Meristrategia ja koordinaattorita, no kyllä meillä tämä on. Onko erityisongelmia jonkun jäsenvaltion kanssa? Kyllä. No, minun asiani ei nyt ole nimetellä tätä, mutta meillä on ongelmia kohesi kohesiomaiden kanssa, koska kohesiomaat haluavat käyttää kaikki varansa rautateihin. Ja kyllä tässä suostuttelua tarvittiin. LNG ja nämä ö, hybridipesurit, me pidämme niitä parempina. Me järjestämme syyskuun 14. päivältähän se oli, ei vaan 20. päivä konferenssin Paleareilla periferisistä alueista ja otamme silloin periferiset alueet yhdessä merten moottoriteiden kanssa esille. Joo, en halua pettää, äh, totta pettymystä kenellakaan. Midway Alignment, me tuemme tätä. Ja 14.15. syyskuuta menen, matkustan tuonne, joten jos Rova Kyllönen, Kyllösellä on silloin pitempi tukka, niin minä yritän olla vähän vähemmän harmaa. Mutta kyllä ehdottomasti menen sinne. pohjoisen vesillä. Mielenkiintoista kyllä. Ei oikein voida uskoa, mitä siellä tapahtuu. En minäkään ollut uskoa, kun kävin siellä. Esimerkiksi, millä tavalla talvi hoidetaan laivaliikenteen kannalta jäämurtajien avulla? Me tuemme suomalaisia ja ruotsalaisia niiden yhteisessä jäämurtaja-efortissa. Ja nämä palvelut Me tuemme tätäkin. Ja mm, sitten nämä metanoli alukset Itämerellä. Ja sähköaluksia me tuemme näitä. Rikkidirektiivi. No, ei ole hyvä, ei ole mitään hyötyä siitä antaa rikkidirektiivi, jos kukaan ei sitä noudata, eikä liikennesääntöjä tarvita, jos poliisi ei millään tavalla valvo tätä. Meillä on meriturvallisuusviraston kanssa hanke. Me yritämme saada viranomaiset valvomaan tätä. No, suomalaiset ja ruotsalaiset ovat hyvin tässä, mutta me yritämme saada Baltian maa enemmän mukaan tähän, niin että voidaan varmistaa se, että rikkidirektiiviä asianmukaisesti noudatetaan ja noudattamista valvotaan. Sitten Helmut. Komissio kyllä tunnusti, että me emme ole tässä mukana ja meidät sitten otettiin tähän mukaan. Short shipping on vahvasti ajatuksissamme nyt Kööpenhaminan konferenssissa äskettäin puhuin tästä ja sehän, siinähän käsiteltiin nimenomaan tätä kysymystä. Me kuulimme, mitä tämä ala tarko- tarvitsee. Short sea shipping on vahvasti jotain sellaista, minkä minä näen katalysaattorina merten moottoritiehankkeessa. Rehellisesti sanottuna short sea shipping on tässä tärkein moottori, joka vie asia eteenpäin. Asian suhteen täytyy vielä tehdä paljon töitä. Me investoinne, investoimme lng ja niin edelleen. Me olemme mukana tässä. tietysti investoimme myös infrastruktuuriin. Kyllä tässä täytyy todella uudistaa ja nuorentaa eri satamia ympäri Euroopan unioni. Liverpool, siellä täällä tuolla. Liverpoolissa oh, tuntuu siltä, että Liverpoolin satama on tässä EU-jäsenyytemme myötä ollut aina väärällä puolella maata, mutta nyt se tuntuukin olevan oikealla puolella TTIPin myötä. koulutus on aivan olennainen osa koko hommaa. Me paljon teemme asioita koulutuksen puolesta. Kysymys ei ole pelkästään merenkulkijoiden koulutuksesta näin perinteisessä mielessä, vaan myös merenkulkijoiden, jotka ovat matkustaja-aluksilla niin, että he tietävät, mitä tapahtuu, mitä pitää tehdä, jos joku menee vikaan. Viestintä. Tietysti me viestimme kaikkien kanssa joka suuntaan me voimme aika avoimesti puhua tästä. Tässä nämä, tämä etenemissuunnitelma on vain jonkun sortin ohjekirja, mutta me nyt tarkastelemme kuuden kuukauden päästä saamme valmiiksi nämä yksityiskohdat ja sieltä löytyvät näiden hankkeiden tarkat speksit annoin teille brosyyrin tästä. Tämä on vain tällainen pieni ohjekirja, kyllä siihen luuta, liha tulee luitten päälle myöhemmin. Sitten Niin, teillä on koordinaattoreiden kokous. Yritän nopeasti nyt tämän hoitaa. Lähimerenkulku, Kalein Touverystä Kalleihin. Tämä on yksi selkeä esimerkki lyhyen merenkulun hankkeesta, jota olemme tukeneet, samoin Itämeren alueella olevat Vaasa Uumeo. No, minä en ikinä näitä nimiä muista, miten ne menevät sitten. Liikenteen, liikenteen hallinta, George toi tämän esille. No tämä on ongelma, jota olemme hyvin vahvasti tarkastelleet Englannin kanalin osalta. Siellä on liikenteen hallinta ongelmia meidän täytyy saada asianmukaiset liikenteenhallintajärjestelmät paikalleen. Rahoitus, Lusi puhui tästä. No, alukset yhä vain suurenevat, markkinat vaativat tätä. On mielenkiintoista huomata, että kontin hinta Kiinasta Eurooppaan on nyt 200 euroa, 200 dollaria, että meillä ei ole kestävällä pohjalla, kun ajatellaan, että Shanghaista Rotterdamiin voi 200 dollarilla lähettää kontin, niin kyllähän se tämä on halvempaa kuin kanalin ylittäminen, Englannin kanalin yli tuleminen, koska konti, alukset ovat niin valtaisia. Merenkulkijoiden oikeudet, no kyllä me niitä puolamme, mutta nämä mukavuuslippulaivat ovat tämä suuren suuri ongelma että minkälaisia aluksia näillä on. No, kansainväliset sopimukset meitä tässä johdattavat. Sitten Dominik, Marko Polo-ohjelma. Voin sanoa vain tämän. Marko Polo antaa tukia reiteille. Me emme, me annamme tukea hankkeille. Espanjasta Ranskaan hanke, reitti, tämä oli aivan katastrofi. Marko Polo tämä ei toiminut. Me annamme apua ja tukea erityisille hankkeille, kun Marko Poolon kautta annettiin tukea reiteille. Puhtaat vedet asetus, Jackie. Tämä on tämä hybridipesuri, jota, jonka osalta me työskentelemme vielä. Me tuemme avointen pesurien muuttamista suljetuiksi pesureiksi niin, että tässä ei sata, saastavedet mene veteen, meriin ja vesitä koko direktiiviä. Kun kysyit tästä Marko Polosta, niin kyllähän se nyt on. Oli hyvä hanke, mutta miten ihmeessä nämä satamat saadaan mukaan hyvin hankkeisiin niin, että tämä esimerkiksi Pohjois-Adrianmerellä toimisi. Se, että satamat saadaan yhteyksiin toistensa kanssa, tämä on meidän ehdoton prioriteettimme jäsenvaltioiden välillä. Meillä on ongelma jäsenvaltiossa. Jos voisitte minua auttaa tämän suhteen, niin kyllä minulle suuren palveluksen tekisitte. Minä haluan tietää, että miksi rekka voi kulkea ilman valtaisia tarkastusmääriä rajojen yli, mutta jos joku haluaa viedä alleen, aluksen Espanjasta ison britannia sen täytyy kulkea satama- ja tulliviranomaisten tarkastusten kautta koko tämä hässäkkä, eikä se oikein tunnu oikealta. Ah, Hamburg ja Williamshaven Me tarjosimme, auttamaan Saksan hallitusta tässä Kiilin kanavan suhteen. Minä nyt odotan edelleen hallituksen vastausta. No, anteeksi, että puhuin näin pitkään. Kiitokset teille kaikille. Brian, vielen Dank. Ich glaube, Kiitoksia paljon, Brian. Viisi vuotta sitten, kun olit puheenjohtajana, tuskin koskaan puhua näin pitkään kuin nyt. Joten kiitos, että vastaat kaikkiin kysymyksiin. Olet listannut ne siististi järjestykseen. Ja huomasit kyllä, että me kaikki olemme tyytyväisiä, että olit täällä paikan päällä. Ja odotamme sinua innolla taas uudestaan takaisin. Kaikkea hyvää vaan jatkossa. Okei, okay, wir schließen jetzt die Sitzung. No niin, kokous päättyi ja sitten tämän koordinaattorit suljetun ovin tämän jälkeen.